If members are here, would they sit down? Jos jäsenet ovat paikalla, istukaa, olkaa ystävälliset, niin voimme aloittaa. Menkääpä ystävällisesti istumaan. Minulla ei ole minkäännäköistä aikomusta tehdä puheenjohtajan ilmoituksia, jos kaikki muut puhuvat yhtä aikaa. Kiitos. Tämä on jatkoa kokouksellemme joten kuten perinteistä, niin teen ilmoitan nämä tärkeimmät ilmoitukset nyt, kun meillä on hieman useampi jäsen täällä paikalla. Uusien jäsenten nimittäminen tilastolliseen neuvoa, tilastolliseen neuvoantavaan elimeen. Komissio on kuullut meitä. Kysymys on kahdeksan henkilön Meitä kuullaan liittyen kahdeksan henkilön nimittämiseen 12 komission nimittämästä Euroopan tilastolliseen neuvoa antavaan komiteaan. Ja sen aika päättyy maaliskuussa 2014. Eurostat on nimittänyt kahdeksan ja lähettänyt heidän CV-nsä parlamentille. Ekon koordinaattorit ja Ekonin esittelijä Euroopan eh, tilastokomitealle Lian Gokia on kuultu. Eikä kukaan ole vastustanut näitä esitettyjä nimiä. Nämä cv on myös jaettu kaikille jäsenille. Sen vuoksi, ellei kukaan muuta sano, niin siksi ellen saa teiltä jotain päinvastaisia mielenilmaisuja, lähetän kirjeen puhemiehelle ja ilmoitan hänelle tämän kuulemisen tulokset ja että me olemme tyytyväisiä. Sitten jatkuvat trilogit Usits 5. Täällä on hyvin paljon kaiken näköistä mölyä ja kuhinaa. No, well, you know, If we want to get to the vote and get... Jos te haluatte, että me saamme aloittaa äänestykset ja ehdimme ne äänestää, niin lopettakaa meluaminen. Toinen trilogi oli 4. Äh, helmikuuta Strasbourgissa ja siinä tarkasteltiin jäljellä olevia avoimia kysymyksiä, joissa oli kysymys äh, lähinnä äh, näihin korvaus- ja sanktiolukuihin. Neuvosto on sanonut, että he haluaisivat tämän korvausosuuden ja sanktioosuuden erikseen Sanktioosuus Mikäli te nyt vaan siellä jatkatte keskusteluita, niin minä lopetan. Joten neuvosto sanoi, että he haluaisivat, että sanktio-osuuden MIFIDiin mutta käytännössä tämä tarkoittaisi muutoksia sovittuun tekstiin molemmissa asioissa. Sekä EP että neuvosto sopivat siitä, että keskustellaan näistä avoimista asioista niin, että saataisiin se sovittua viimeisessä trilogissa 26. helmikuuta Strasbourgissa. Sitten kun olette lopettaneet omat pulinanne, niin minä jatkan. Minä olen nyt puheenjohtajan ilmoituksissa ja silloin ihmiset pitävät suunsa supussa. Sitten eh, eh, tilastot, ensimmäinen trilogi oli tiistaina liittyen eh, kaupan välisiin tilastoihin. Ja tässä ollaan päästy eteenpäin paitsi komitologiakysymyksissä sen vuoksi, että neuvosto on nyt valmis esittelemään useita täytäntöönpano säädöksiä. Sitten eh, on korvaus, eh, kilpailulainsäädännön vahinkorvaus eh, trilogi, jossa pyritään, tai siis ensimmäinen trilogi on ollut, ja tässä on useita asioita, jossa ei olla päästy vielä sopimuksiin. Yksi trilogia on sovittu 27. helmikuuta ja toivomme, että me silloin pääsisimme lopulliseen päätökseen. Tämä ensimmäinen trilogi meni todella hyvin ainakin parlamentin kantoja ajatellen. Ja tämä oli ensimmäinen koskaan trilogi yhteispäätösmenettelyllä liittyen kilpailuihin joten tämä oli aikamoinen maamerkki, voisi sanoa. Nyt sitten jatkamme äänestyksiä. Makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavat tilastot mietinnöstä. Se on esityslistan kohta numero 11. Onko teillä äänestyskortit mukana? You have to open it. You have to say we yeah. test. Um, can we open the vote? Voimme avata äänestyksen ihan vain testiä varten. That's because you were raising... Koskapa nostitte esille USITS-trilogin kolmikantaneuvottelut ja sain aika yllättävän puhelun Financial Times-lehdeltä. Haluaisin korostaa sitä, että neuvosto ei pyydä meitä linjaamaan tätä sanktioosuutta MIFIDiin pelkästään, vaan se valitsee parhaat palat tästä sanktioosuudesta aina silloin, kun kyse on matalemmasta standardista. Neuvottelutiimi on sillä kannalla, että emme hyväksy tätä lähestymistapaa. Halusin korostaa tätä sen takia, että se nostaa esille huolia tiedotusvälineissä, miksi emme päätä tämän asian käsittelyä. Syy on se, että neuvosto ei halua samoja sanktiostandardeja, jotka olemme saaneet jo muissa aiheissa aikaiseksi. Parlamenttia ei voida vaatia luopumaan kaikista asioista samanaikaisesti. Haluan vain tehdä tämän aivan selväksi. Olen valmis kompromisseihin, mutta kompromisseissa kyse on siitä, että molemmat osapuolet ovat valmiita tinkimään, ei vain yksi osapuoli. Test vote is open. Kiitos ja testiäänestys alkaa. Koeäänestys. Ah. There's two cards plugged in. There's... Kaksi korttia, jotka eivät toimi. Okay. Um... Selvä. Ensinnäkin tarkistus. Eli siis tämä on esityslistan kohta 11 aloitamme. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 65. Koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Eli plus yksi vastaan tämä on hylätty. Kompromissi F puolesta Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Minä tarvitsisin hieman enemmän käsiä. Tämä on nyt todella hankalaa tässä huoneessa nähdä. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan. Minä en näe, olen pahoillani, tarkistetaan. Ja voisivatko ne keskustelut loppua? Tarkistus 26. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 lähes yksimielisesti, joten siis nostakaa kunnolla kätenne. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 on vedetty takaisin. Emplin 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tarkistetaan, koska minä en näe käsiä kunnolla. Vielä neljä ihmistä, jotka eivät ole äänestäneet. Kompromissi H Kolme ihmistä vielä puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 33 koneellinen tarkistus. On kaikki äänestäneet hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi kolme puolesta Kun te olette jatkaneet sen, lopettaneet sen pulinan, niin me jatkamme. Regi kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan Regi kolme koneellisesti. Regi 3, johdanto-osan kappale 3a. Hyväksytty. Tämä on nyt todella hankala huone nähdä, kuinka te äänestätte, ja tämä ei onnistu silloin varsinkaan, jos te keskustelette siellä samanaikaisesti. Tarkistus 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. 35. Äänestys päättyy. 23.15 hyväksytty. Regi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan Regi 4. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Kompromissi M puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N tarvi, tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Se on hyväksytty. Kompromissi O puolesta. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empli 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistetaan, jos te haluatte. Työllisyysvaliokunnan kolmonen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi puuttuu. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty 33 5. Se näyttää, miten vaikea tämä on nähdä tässä huoneessa. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Regi 7 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Regi 8 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Regi 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Regi 10 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Regi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Regi 12 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan, mutta minusta se oli kyllä hylätty. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tämä oli siis Regi 12. Regi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Regi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Ja sitten koneellisesti näin muutettu teksti. Loppuäänestys. Puolesta. 38 puolesta. Yksi vastaan, ei tyhjiä. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotus, koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä yksi puuttuu. Äänestys päättyy. 36 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä. Ja me emme käynnistä vielä neuvotteluita, vaan tämä menee maaliskuun täysistuntoon. Tämä olisi ehdotus. Ja nyt siirrymme sitten Sven Giegoldin mietintöön. Vaihtuuko tässä nyt henkilökunta välillä? I get, I get a coffee. Okay, if we're all ready. Jos olemme kaikki valmiita, niin meillä on ensinnäkin kompromissi AC kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se oli hyväksytty. kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AD. Se löytyy tältä jostain sivulta neljä. Se on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 tarkistus ensimmäinen osa puolesta. Hetkinen. 168 sellaisenaan puolesta vastaan tyhjää. Nyt täytyy tarkistaa sähköisesti koneäänestyksenä. 168 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loput raukeavat, mutta minne saakka? Kompromissi AE useassa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viidesosa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan viidesosa koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Se hyväksyttiin. Kuudesosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemäs osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä. Haluatteko tarkistaa? No tarkistetaan. Joku pyysi tarkistettavan, joten tarkistetaan. Siis minun olisi tarkoitus täällä laskea käsiä eikä peukaloita. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksas osa. Kahdeksas osa. Ja oh, käsi ylös, se auttaa aina. Kahdeksas osa puolesta. Kommentti ilman mikrofonia. No haluatko sinä tulla äänestämään? Tule äänestyttämään. Ihan vapaasti. Niin sitten voit katsoa, mitä se näyttää. Jean-Paul, tule sinä tänne näyttämään meille kaikille, miten helppoa tämä on tällaisessa huoneessa. No. No, lykkätään ensi viikkoa sitten. Kyllä sekin sopii. No. Kahdeksasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. I a list, but I don't. I'm closing the vote. No niin, äänestys päättyy. Se raukesi. Ja yhdeksäs osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan yhdeksäs osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se hyväksyttiin. Menemme tarkistukseen 185. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AF suullisen tarkistuksen myötä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 vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2, 1, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 1, 2, no tarkistetaanko? Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Ei. Vielä muutama pitää äänestää. People not voted votes. Neljä ei äänestänyt, äänestys päättyy. Hyväksytty. Mitä? Well, I gave you enough.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 Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viides No tarkistetaan neljäsosa. Every voted votes. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Raukesi 18 puolesta 18 vastaan. Viidesosa puolesta. Viidesosa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan viidesosa. Tässä pitää sihteeristönkin koko ajan tehdä usea asia yhtä aikaa, mutta nyt äänestys päättyy. Se hylättiin. Nyt menemme kompromissiin. AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. So right, we're just waiting for the...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 tyhjää. Mielestäni se hylättiin. En nähnyt, mitä sosiaalistit tekivät, en nähnyt käsiä. Nyt tarkistamme. Tarkistamme 334. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Amendment 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää. Hylätyltä näytti, mutta tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestyneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. 27 olivat lukemat. Tarkistus A tuo raukesikin. Selvä, selvä. Tuokin on rauennut, rauennut, rauennut, rauennut. Alkuperäinen teksti kohta neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdestä kahteenkymmeneen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten blokkina kaksi 1 24 saakka puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämäkin. Hylätty, anteeksi. Tarkistus kolme puolesta vastaan Tarkistanpa tämän vielä. Kyllä se varmasti raukeaa, mutta... Raukesi. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkist- no, tarkistetaan tämä. Se raukesi. Kompromissi A, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää. En tiedä, mitä EPP tekee, joten pitää tarkistaa. Eli toinen osa kompromissista E. Muutaman pitää vielä äänestää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. GH. JH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme kaksi kuusi puolesta vastaan tyhjää. Olen, en saanut selvää, tarkistetaan. 326. <clears throat> Ovatko kaikki äänestäneet? Se hylättiin. Tarkistus 42 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt mennään kompromissiin J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan toinen osa sitten, jos haluatte. That's carried. Hyväksytty. Nyt mennään tarkistukseen 47 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi KL ja siihen liittyy suullinen tarkistus. Eli sen mukaan, sen mukaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi NO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi PQ puolesta, äh, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mennään kompromissiin. RS puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan toinen osa. Kahden vielä pitäisi äänestää. Vielä yhden. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt menemme kompromissiin TX ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Öö, tarkistetaan koneellisesti, eli TXn osa 2. Minulla ei ole hajuakaan siitä, mitä tuolla tapahtuu, mutta suljen äänestyksen. Hyväksyttiin. kompromissi Y, ensimmäinen osa, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, toinen osa, puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kolmas osa, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Nyt menemme kompromissiin ZAB, ZAB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme tekstistä näin muutettuna. Äänestetään koneäänestyksenä. Hyväksytty. 33 puolesta, 4 vastaan, ei ainuttakaan tyhjää. Oikein hyvä Sven. Aaron, uh... Yeah. Just would like to thank all the... Haluaisin kiittää Sharon kaikkia varjoesittelijöitä ja todeta, että olen tyytyväinen, että meillä on suuri enemmistö vahvojen eurooppalaisten valvontaviranomaisten tukena. Kiitoksia kaikille. Okay. Yeah, Werner? Äh, Sharon, ich habe Sharon, minulla olisi kysymys työjärjestykseen. Koska Ekonissa käsitellään puheenjohtajan lausunnosta sitä, että perustettaisiin alivaliokunta sen jälkeen, kun me tammikuussa määrittelimme Ekonin kokonaiseksi valiokunnaksi. Eli en usko, että tästä nyt voidaan vain valiokuntien puheenjohtajien kirjeen perusteella äänestää. Minä toivon, että tämä asia asetettaisiin esityslistalle seuraavaan kokoukseen. Oh, I, I, I think I... Muistaakseni kysyin, tai pyysin koordinaattoreita kommentoimaan tätä jo aiemmin. Joten me olemme kyllä keskustelleet tästä jo aiemmin. Well, I, I, we... No, voimme pistää sen esityslistalle. Ee, kyllä se minulle sopii. Mutta ei nyt, vaan jossain toisessa kokouksessa – jos haluamme äänestää puheenjohtajakokouksen vastaisesti, niin voimme niinkin tehdä. Ähm, no. Äh, die, die Grün... die... Ei, vaan siis se, että perustetaan valiokunta, on täysistunnon oikeus. Täysiistunnossa tammikuussa keskusteltiin ja päätettiin, että Ekon jää olemaan, ei ei valia, alivaliokunta. Alivaliokunnan voidaan ehdottaa puhemiehistön puolelta täysiistunnolle, jos valiokunnassa on ollut yksimielinen äänestys. Joten sillä tavalla ryhmien puheenjohtajien kokouksen päätös raukeaa. Ja minä haluaisin, että pidetään kiinni menettelytavoista. Sen vuoksi puhemiehestä voi tästä äänestää sen jälkeen, kun me olemme äänestäneet sitä täällä. Ja minä pyytäisin, että kirjoitetaan kirje, jossa pyydetään tavallaan pistämään asia jäihin, kunnes Ekon valiokunta on äänestänyt. Let me, I, I don't think. Minä en ole sitä mieltä, että olisimme vielä tässä vaiheessa. äänestyksen johdosta, joka siis tapahtui AFKO-mietinnön yhteydessä – silloin puhuttiin alivaliokunnan asettamisesta, niin sen vuoksi puheenjohtajakokous pyysi kolmatta kertaa minua esittämään ehdotuksen, kun kaksi aiempaa oli hylätty. Eikä jäänyt kahta kysymystäkään siitä, etteikö tämän valiokunnan mielipide muuttuisi. No, me teimme kuitenkin puheenjohtajakokoukselle hiukan vastentahtoisesti <clears throat> ehdotuksen siitä, että jos puheenjohtajakokous tekisi päätelmän, mitä se ei ole vielä tehnyt, se tulisi tähän valiokuntaan. Mutta sieltä pyydetään, että me tekisimme ehdotuksia. Ja vastoin parempaa tietoa me meitä siis pakotetaan näin tekemään. Ja kun me puhumme lehdistössä bolsin ehdotuksista, niin ne ovat sihteeristön valmistelevia äh, ehdotuksia, joita koordinaattorit ovat hyväksyneet, koska tähän äh, koko ajanhan tällaista tapahtuu. Ei tämä tilanne ole millään tavalla päätetty tai lyöty lukkoon. Ja joka kerta äh, me olemme kun me olemme ehdottaneet, että mitään muutosta ei tule, niin tämä meidän tahtomme on vain vahvistunut. Äh, jos me haluamme käydä keskustelun asiasta, niin hyvä niin. Me voimme vaikkapa järjestää suuntaantavan äänestyksen ja kertoa siitä puheenjohtajakokoukselle, mutta me olemme tässä koko sotkussa Afkon vuoksi. Uudo pyysi puheenvuoroa ja sen jälkeen Otmar. Ja, vielen, vielen Dank. Kiitos Sharon olen valmis kritisoimaan koska tahansa ähm, puheenjohtajia tai puhemiehiä, mutta silloin sille täytyy olla perustelut. Minä nyt enää itse ole koordinaattori, mutta täällä nyt on tarpeeksi koordinaattoreita. Minä olen tähän mennessä ymmärtänyt tämän keskustelun niin, että se, mitä Sharon äh, teki puheenjohtajan ominaisuudessaan, on se, mitä tämän valiokunnan koordinaattorit päättivät. Jos näin ei ole, hei Verne, sinäkään et ole koordinaattori, mutta jos näin ei ole, niin silloin koordinaattoreiden pitäisi tämä selvittää niin, että ei nyt tässä lähdetä hysteerisesti osoittelemaan, vaan ollaan asiallisia. Joko Sharon on toteuttanut sen, mitä koordinaattorit päättivät. Silloin tässä ei ole minkään näköistä perustelua olla tässä äh, pahoillaan, taikka sitten tilanne ei olekaan näin. Ja silloin minä ymmärrän sen, että tässä on ongelmia. Toinen asia on se, että jokainen, joka on ihan äh, normaali, älykäs ihminen, tässä valiokunnassa, niin jokainen ymmärtää sen, että tässä valiokunnassa voi olla myös äh, ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että Euroopan parlamentti ei aina välttämättä äh, ole löytänyt ratkaisua näille euroongelmille. Mutta tässä nyt on kuitenkin kysymys jäsenvaltioiden oikeuksesta äh, tehdä politiikkaa euroalueella – me voimme tätä taivastella, tai sitten meidän täytyy löytää tähän institutionaalinen ratkaisu. Mikä sitten on oikea ratkaisu tai vastaus, sitä en tiedä, enkä itse ole täysin sitä päättänytkään, mutta minusta tätä keskustelua tulisi käydä asiallisesti eikä äh, hysteerisesti, koska se ei auta ketään. Niin, muutkin ovat nyt pyytäneet puheenvuoroa, joten Otmar on seuraava Sven. Haluaisin jatkaa siitä, mihin Bulman lopetti. On kolme tasoa. Yksi on se, että meidän täytyy tietää, mitä koordinaattorit päättivät. Mikäli koordinaattorit olivat näin päättäneet, niin silloin tämä on ristiriidassa siihen, mitä puheenjohtaja itse sanoi, nimittäin että enemmistö tässä äh, valiokunnassa vastusti alivaliokuntaa. Tärkeää olisi nyt tietää, millä tavalla tämä vuoropuhelu on käyty puheenjohtajan ja koordinaattoreiden kesken ja mikä oli lopputulos. Enkä minä usko, että puheenjohtaja on lähtenyt tässä ö, äh, omavaltaisesti toimimaan. Toinen asia. Täytyy miettiä miettiä myös äh, näitä perusasioita. Eli siis meillä on par- täysistunnon päätös ja voiko puhemies sen kaataa. Ja sitten seuraava asia, ei ainoastaan äh, valiokunnan suhde puhemieskokoukseen, vaan puhemiehistön tai puhemieskokouksen suhde täysistunnon päätökseen. Eli siis Voidaanko tässä vaatia, että täysiistunto korjaisi päätöstään? Mutta ei ole mitään elintä, joka voisi tehdä tyhjäksi täysiistunnon päätöksen. Ja kolmas asia, josta Bulman puhui, nimittäin legitiimiys, os, oikeus osallistua keskusteluihin euroalueella. Ja parlamentti ei lähde jakamaan Eurooppaa euroalueeseen ja ei-euroalueeseen. Ja me olemme vastuussa. Parlamentti yhdistää Eurooppaa, ei jaa sitä. Se on aina ollut se lähtökohta, jonka pohjalta parlamentti toimii niin, että on mahdollisuus käsitellä mitä tahansa asioita Euroopan unionissa yhteisön lainsäädännön pohjalta. Um. Uh, carry on with <clears throat> No niin, jatkamme tätä vielä, koska ECBtä ei tarvitse käsitellä ennen kuin vasta tunnin kuluttua. Minä olen, lähet, lähetän, tai olen lähettänyt kaiken sen, uh, mitä olemme kirjoittaneet asiakirjaan. Joten toivottavasti uh, perustatte kommenttinne tähän lukemaanne, etkä epätarkkaan tai epäkorrektiin asiakirjaan, jossa puhutaan eurovyö, vain eurovyöhykkeestä. Annan puheenvuoroja nyt siinä järjestyksessä, kun niitä on annettu Sven. I think there are two levels as... Minusta tässä on kaksi tasoa sen suhteen, mitä koordinaattorit ovat tehneet ja toisaalta taas itse sisältöön liittyen. No, mitä koordinaattorit ovat tehneet? Mm, tässä oli kaksi erillistä interventiota. Minun ymmärtämykseni koordinaattoreista oli se, että oli aika laaja yhteisymmärrys siitä, että jatkossa kenties tarvitaan alivaliokunta. Koko keskustelu liittyi siihen, pitäisikö tämän parlamentin tehdä päätös seuraavaa parlamenttia varten. Me vihreissä toimimme puheenjohtajakokouksessa niin, että hyvin nopeasti päätettäisiin seuraavassa parlamentissa, miten se järjestää työnsä puheenjohtajan kirjeessä ei todettu, että tämä pitäisi päättää nyt. Pääsi Teeri ja puheenjohtaja pyysivät, että äänestystä lykätään. Näin on nyt tehty. Ja tästä avautuu mahdollisuus käydä keskustelua. Aivan niin kuin EPPn kollegat totesivat, tämä koskee koko valiokuntaa eikä vain koordinaattoreita. No sitten itse sisältöön. Haluaisin sanoa sen suhteen, että mm tässä on tiettyä jännitettä. Meillä on hyvin vähän oikeuksia euroryhmän valvonnan osalta. Meillä on hallitusten välinen euroalueen hallinto de facto, ja se ei ole demokraattisesti vastuussa, ja se on ongelma. Kysymys kuuluukin, luommeko me uusia rakenteita, kun meillä ei ole oikeuksia? Tämä on toinen kysymys ja sen takia onkin tärkeää, että tässä Troikan raportissa vaaditaan näitä parlamentaarisia oikeuksia kutsuttaisiin ministereitä tänne ja jotka sitten eivät vastaakaan kysymyksiin. Ei tämä meitä auta. Me tarvitsemme todellisia oikeuksia, toimivaltuuksia parlamentille. Ja voi olla, että tällaista tarvitaan, että luodaan alivaliokunta, kun otamme huomioon ne oikeudelliset rajoitteet, jotka meillä on. Eli ei voida tehdä eroa euroalueen ja ei-euroalueen eh, edustajien välillä oikeudellisista syistä. Eurooppaa ei pitäisi jakaa, tästä olen samaa mieltä, mutta ei tietenkään voida tuhota legitiimiyttä ja evätä meiltä oikeutettuja oikeuksia. Eli tähän liittyy ajoituskysymys ja toisaalta substanssikysymys. Kun esityslistaa laaditaan puheenjohtaja, niin pitäisi olla tämä laajempi kehys, ei pelkästään teidän laatimanne kirje ja koordinaattoreiden kanta, vaan käsiteltäisiin myös demokraattisia parlamentin oikeuksia valvoa sitä, mitä euroalueella tapahtuu. Sehän on se varsinainen villakoiran ydin. Merci, madame Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin viittaan siihen, mitä Sven sanoi. Sehän vastaa ihan sitä, mitä koordinaattoreissakin keskusteltiin. Täytyy sanoa selvästi, mitä päätettiin. Ensinnäkin todettiin, että tämä valiokunta pyrkii ratkaisemaan, mikä sen kanta on tähän mielipiteitä jakavaan kysymykseen. Ja me olemme sitä mieltä, että toiseksi olimme sitä mieltä, että ei ollut aihetta ennen tätä mandaattia ryhtyä käsittelemään, vaan kolmanneksi päätettiin perustaa alavaliokunta Siinä käsitel- siihen liittyy kaksi seikkaa. Sellainen alavaliokunta voidaan perustaa vain parlamentissa ole- olemassa olevan valiokunnan päätöksellä, eli seuraavan mandaatin aikana. Ja toiseksi Svennin esit- ja Otmarin, kuten Sven ja Otmarkin sanoivat, niin täytyy muistaa, että täällä edustetaan kansalaisia eikä ole mitään järkeä ryhtyä e-, euroedustajia jakamaan sen perusteella, miltä alueelta tai miltä vyöhykkeeltä euro tai ei heidät on valittu. Ja me emme voi jättää huomiota sitä tosiseikkaa, että on, olemassa, on estetty pyyntö, joka liittyy eurovyöhykkeeseen. Ja meidän täytyy pohtia keinoja toteuttaa valvontaa. Joko voimme noudattaa tätä avointa tietä tai sitten voimme tehdä herrasmiessopimuksen siihen sen tapaisen, että tämä alivaliokunta koostuisi eurovyöhykkeemepeistä, mutta ne, jotka haluaisivat, muut, jotka haluaisivat siihen osallistua, niitä ei suljettaisi pois. Joka tapauksessa on niin, että alivaliokuntaa ei voida perustaa ennen kuin vasta seuraavan parlamentin valiokunnan toimesta. Kiitos. Hey, No niin, seuraavaksi Silvi. Très brièvement, parce que... Aivan lyhyesti. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Sven ja Jean-Paul jo totesivat. Meillä on juridiset puitteet, jotka ovat tiedossa. Me haluamme kunnioittaa puitteita. Ja olen Svenin kanssa samaa mieltä siitä, että tässä on aivan erityinen ongelma, joka liittyy vastuuvelvollisuuteen. Emme voi tyytyä vain toteamaan ja toistelemaan sitä, että, että tämä liittyy parlamenttiin. Jos me tyydymme tähän, ja jos ei ole edes minimimäärää joustavuutta, niin sitten käy niin, että tämän parlamentin ulkopuolella tehdään päätöksiä, kun ajatellaan vaikka pankkikriisiratkaisua ja yhteispäätöksiä. Yhteispäätöksistä meitä, meillä on nyt sitten hallitusten välinen sopimus. Koordinaattorit halusivat muistuttaa tilanteesta oikeudellisesti ja kollektiivisesti päätimme Sharonin kirjeestä, eli ei tämä liity yhteen henkilöön, vaan tämä oli institutionaalinen ele. Ja meillä on nyt todennäköisesti edessämme hyvin vaikea keskustelu, jonka sitten tuleva parlamentti tai hallitusten välinen konferenssi tulee ratkaisemaan. Nämä jäsenvaltiot ovat suvereenisti päättäneet, että ne eivät ole mukana euroalueella, eivät halua osallistua myöskään sen rahoitukseen tätä kautta. Ja paljon pelastuksiinkaan eivät näin ollen tietyt maat halua osallistua Tämä asia täytyy käsitellä aivan rauhallisesti, ei tässä kannata äh, ryhtyä panikoimaan ja sitten toukokuussa katsotaan. okay, for... selvä. Äh, oh, oh, oh Dank. Äh, okay. Ich stimme überein, dass wir ein neues Kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, että voi olla, että tarvitsemme uudella parlamenttikaudella uuden parlamentaarisen valvontavälineen. Kun ajatellaan alivaliokunnan tehtävänantoa, niin sitten olisi vain kuulemisoikeus. Olen Sharonin kanssa samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi aivan alussa. Kahdessa tapauksessa me olemme tässä jo toimineet, olemme käsitelleet ehdotusta ja koordinaattorit sitten käsittelivät sen parlamentin oikeuksien vastaisesti. Nyt puhemiehistö haluaa tehdä päätöksen alivaliokunnasta. Olisi oikein keskustella uudessa parlamentissa heinäkuussa tästä aiheesta, eikä nyt. Niin nyt en oikein tiedä, kuinka monet vielä haluavat käyttää puheenvuoron. Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Niin, ihan halusin vain esittää työjärjestyspuheenvuoron. Tämä on äärimmäisen äh, arkaluontoinen keskustelu, eikä siitä ole tehty vielä päätöstä. E, tämä ei ole myöskään esityslistalla tänään, joten minä en ymmärrä, miksi Galler on tämän, äh, ava, avannut tämän keskustelun. Tämä ei ole millään muotoa johdonmukaista. Keskustelu ei ole ollenkaan äh, strukturoitua, järjestettyä, joten äh, täytyy pistää tämä omana kohtanaan esityslistalle. ei tämä asia ole tänään esityslistalla, tämä Euroopan parlamentin kanta vs. euroryhmä. Ole. On the procedural matter. No niin, menettelytapa tapaa asiassa luotan koordinaattoreihin ja luotan puheenjohtajaan, mutta itse aiheesta, substanssista toteaisin, että jos seuraavalla kaudella tehdään tämä päätös, niin se on typerä päätös, koska se jakaa edelleenkin parlamenttia ja jakaa myös entistä enemmän tätä parlamenttia. Vetoan teihin, että älkää toimiko näin, jos haluaa, että joku vielä liittyy euroalueeseen. We, need, we need to, to, to close this. Meidän täytyy nyt lopettaa tämä keskustelu. Meillä tulee olemaan kyllä aikaa keskustella siitä, pistämme sen esityslistalle myöhemmin. Jean-Paul, you wish for... Jean-Paul, haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Haluaisin vain sanoa, olen samaa mieltä siitä, että ei tämä ole nyt esityslistalla tämä aihe, mutta vastuu täytyy kyllä kantaa siellä, missä se on syntynyt. Me allekirjoitimme kirjan, aivan niin kuin Silvi muistutti. Se on ilmaisu koordinaattoreiden yksimielisestä kannasta. Ja mikä tässä nyt sitten hämmentää on se, mitä puheenjohtajakokous ja mahdollisesti hallinnon, parlamentin hallinto on tehnyt päätöksiä he etenevät ja katsovat, että äh, tässä on pysyviä instansseja ja me tapaamme vain äh, harvemmin. Valiokunnan kanta kuitenkin on todettu aivan sel- selkeästi, eli nyt ei muuteta yhtikäs mitään, ja jos jotakin on muutettava, niin tuleva parlamentti tekee muutokset. Ja mitä muihin kysymyksiin tulee, ja joita Syli nosti esille, niin ne ovat vielä avoimina, koska tässä on valtavia paineita – mitä sitten tehdäänkin suhteessa euroalueeseen. Tämä keskustelu voidaan käydä sitten jatkossa ja otetaan esi- käsittelyyn varsinaiset sisältökysymykset. Mitä pitää tehdä, mitä ei, te- ei tehdä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt lopetamme tämän keskustelun tähän. Jean-Paul on esittänyt erittäin asiankuuluvan kommentin siitä, että että muun muassa Euroopan parlamentin pääsihteeri on tätä asiaa vienyt eteenpäin ja siksi se on ollut parlamentin pöydällä koko mandaatin ajan. Ja aina kun me luulemme saaneemme keskustelun päätökseen, se on takaisin tupsahtanut pöydälle. No niin, nyt voimme mennä eteenpäin. Keskustelemme Euroopan keskuspankin johtokunnan edustajan kanssa keskustelemme esityslistan kohdasta 13. Kyse on Troikan roolista. Thank you very much for being here. Uh, so... Kiitoksia kovasti, että tulitte tänne uh, täsmällisesti ja Okay, so... No niin. Ollaanpa hiljaa. Eli etenemme normaaliin tapaan. Toivotan tervetulleeksi Benuaan tähän valiokuntaan jälleen kerran. Haluan kiittää siitä, että osallistutte tähän tilaisuuteen. Ja toivottavasti siinä vaiheessa, kun ihmiset ovat lakaneet keskustelemasta ja pitämästä meteliä, niin annan teille puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi voitte esittää ajatuksianne ja sitten menemme normaaliin kysymysvastausosioon. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Aion käyttää englannin kieltä, joten ihan rauhallisesti vain, mutta alkuun haluan kiittää yhteisesittelijöitä ja koko valiokuntaa esittämästäni kutsusta. Tämä keskustelu on mielestäni hyvin tärkeä. Troika perustettiin vuonna 2010 erityisissä olosuhteissa, joihin kohta palaamme. Se on toiminut hyvin meidän näkökulmastamme ja palaan tähänkin aiheeseen hetken kuluttua. On selvää, että meidän on otettava oppia, mitä on tapahtunut kriisin varrella. Nyt tietyt maat ovat jo pääsemässä ohjelmasta eteenpäin uudistuksia on täytäntöön pantu useissa maissa ja ne jo tuottavat hedelmää. Meillä on kollektiivisesti velvollisuus ottaa oppia siitä, mitä on tehty ja ryhtyä pohtimaan sitä, mikä voisi olla pysyvä äh, puite euroalueen kriisien hallinnoinnissa. Ja tästä keskustellaan täällä. Hyvin tärkeää keskustelua. Totta kai Euroopan parlamentti on eurooppalainen toimielin, joka on tämän pohdinnan käynnistäjänä. Kiitos kutsusta. Tämä on meillekin hyvin tärkeä keskustelu. Ja sitten englannin kielellä. Uh, uh, Haluaisin kiittää teitä kutsusta lämpimästi. Uudistus, sopeutusohjelma useissa jäsenmaissa oli poikkeuksellinen toiminta kriisin oloissa ja tämä on vaikuttanut miljoonien kansalaisten elämään Euroopassa. On aivan oikein, että te suoraan valittuina kansalaisten edustajina keskustelette siitä, mitä on tapahtunut ja on oikeastaan velvollisuuskin kaikille toimielimille Euroopassa ottaa huomioon se, mitä on tehty ja parantaa toimintaamme jatkossa. Olen kiitollinen mahdollisuudesta tuoda esille EKPn roolia Troikassa ja mikä on meidän arviomme ohjelmamaiden edistyksestä. Ja lopuksi käsittelisin myös jatkokehitystä. Puheenjohtaja, jos sallitte, niin lähtisin liikkeelle EKPn roolista Troikassa. Siitähän me nyt tässä tänään puhumme. Entäpä sitten sopeutusprosessin tulokset ja lopuksi vielä johtopäätöksiä ja osviittaa jatkovaralle. Ensinnäkin Muutama sana EKPn roolista Troikassa. Jos tässä voin esittää henkilökohtaisen huomautuksen, minä olen ollut tässä roolissani EKPssä kymmenen päivän ajan. Eli varmaankin suotti minulle anteeksi, jos en ole aivan tasan tarkkaan perillä kaikista keskusteluista, koska en itse ole ollut osallisena. Tämä ihan vain tiedoksi. Muistuttaisin niistä olosuhteissa, joissa Troika perustettiin. 2010 euroalueella elettiin äh, globaalin kriisin jälkimainingeissa. Euroalue äh, oli täysin valmistautumaton. Äh, arkkitehtuurimme ei ollut valmistautunut epätasapainoon makrotaloudessa. Euroopalla ei ollut välineitä käsitellä tämän laajuuden kriisiä, eikä ollut puitteita toimia sen suhteen, että jäsenvaltiot eivät päässeet saaneet markkinarahoitusta. Ei ollut välineitä tarjota rahoitusta. Tämä oli siis se eh, tilanne, jossa oltiin vuonna 2010. Tässä vaikeassa ympäristössä jäsenvaltiot päättivät tarjota rahoitusapua ehdollisena sopeutusohjelmiin liittyen. Ja sitten euroryhmä päätti käyttää asiantuntijuutta parasta mahdollista hyväkseen ohjelmien laadinnassa ja tarkastelussa. Ja silloin IMF ja komissio yhdessä EKPn kanssa toivat äh, täydentävät, täydentävän asiantuntijuutensa yhteen eri toimielimistä eh, kriisinhallinnan osalta, maiden tarkkailun suhteen, ja tätä euroryhmältä nimenomaan vaadittiin tätä hyvin vaikeaa tehtävää. Ja tästä nyt puhumme, kun tänä päivänä puhumme Troikasta. Mikä oli sitten EKPn asiantuntijuus? EKPn asiantuntijuus on tietenkin rahoitusalalla, makrotalouden vakauden alalla ja kaikista tärkeimpänä oikeastaan euroalueen keskittymisen äh, näkökulmasta – me keskustelemme päätöksistä, joilla on systeemisiä vaikutuksia euroalueella. Ja tämä oli se syy, minkä takia me, meidät haluttiin mukaan. Aikoinamme silloin me tos, totta kai toimme esille se, mikä on mandaattimme perustamissopimusten nojalla. Meillä oli siis neuvoa antava rooli ja näin pystyimme antamaan Troikalle neuvoa päätösten tueksi IMFn ja komission ohella. Me teimme analyysejä, teimme ratkaisuehdotuksia ja myöhemmin sitten perehdyimme myös täytäntöönpanon. Tämä totta kai tapahtui IMFn ja komission kanssa yhteistyössä. Tämä oli päätös vuodelta 2010. Nyt Tämä päätös on EVM-sopimuksessa eh, e kodifioitu ja sitten meillä on myös TUPAC, joka on yhteisön lainsäädäntöä, jonka parlamentti nopeasti ja myös neuvosto nopeasti hyväksyi. Eh, sielläkin ekoperooli on mainittu. Sitten meillä on Springle-tuomio, jossa todettiin EUn perustavan eh, laatuiset määräykset ja EKPn rooli on täysin EUn perustamissopimusten mukainen. Haluan tehdä tämän aivan selväksi. Meidän mukana olomme Troikassa on vakalla oikeusperustalla ja tämän tuomioistuin on myös vahvistanut. No sitten sopetusohjelmien seuranta. Korostaisin sitä, että vaikkakin ohjelmamaissa on huomattavia eroja, Troikan piti oikeastaan vastata neljän yhteiseen haasteeseen, jotka ovat näitä maita yhdistäviä haasteita. Ensimmäinen haaste on se, että epäterveet kansalliset politiikat, joita Maastrichtin sopimuksella ei pystytty estämään, oli tapahtunut siis epäonnistuminen jäsenvaltioiden velvollisuuden näkökulmasta – valvoa talouspolitiikkaa yhteisenä huolenaiheena. Tämähän on perussopimuksessa. Kyseessä on kollektiivinen epäonnistuminen. Tämä oli johtanut hyvin vaikeisiin taloustilanteisiin jokaisessa ohjelmamaassa ohjelman alkutilanteessa. EKP ja Jean-Claude Trichet entisenä pääjohtajana on puhunut tästä hyvinkin kiihkeästi, kun tapasitte hänet salissanne. EKP on tälläkin aivan avoimesti puhunut epäterveestä julkisen talouden rahoitusasemasta, äh, epätasapainosta palkkasektorilla monissakin näistä talouksista ennen kriisiä. Tämä oli siis yksi haaste. Sitten toinen yhteinen haaste oli se, että oli valtava aikapaine. Ja tiedot, jotka olivat käytössämme, olivat usein epäkattavia ja jopa harhaanjohtavia. Tämäkin oli yhteinen haaste kaikissa ohjelmamaissa. Kolmas haaste taloudelliset seikat ja velan kestävyystaso ja myös poliittiset olosuhteet rajoittivat sitä, minkä, minkälainen määrä rahoitusta voitiin tarjota kansainvälisiltä kumppaneilta ja Euroopalta näille maille. Meillä oli hyvin vähän kokemusta suurista sopeutusohjelmista lyhyessä aikataulussa tällaisessa rahapoliittisessa tilanteessa tarttumavaara myös teki tästä tehtävästä vaikeamman ja poliittiset vaihtoehdot olivat varsin vähissä. Meidän piti muistaa koko ajan se, että tällä viruksella on vaara tarttua myös muihin euroalueen maihin. Näissä rajoitteissa siis Troikan piti toimia. Jokaisessa jäsenvaltioissa tarvittiin räätälöityä ratkaisuja, mutta kaikissa oli yhteinen tavoite, eli pitää luoda pitkälle, pitkän aikavälin kasvulle olosuhteet työllisyydelle, mahdollisuudet ja varmistaa jäsenvaltioiden pääsy rahoitusmarkkinoille. Eli piti puuttua kolmen politiikan alueen. Ensinnäkin julkisen rahoituksen vakiinnuttaminen, toiseksi rahoitussektorin uudelleenjärjestelyt, jotta se olisi terveemmällä pohjalla ja kolmanneksi kilpailukyvyn palauttaminen rakenneuudistusten kautta. Kaikilla kolmella alalla piti saada sellaiset olosuhteet, että saadaan pitkän aikavälin kasvua aikaiseksi ja varmistaa markkinoille pääsy. Korostaisin sitä, että kun annoimme neuvoa Troikalle, EKP aina pitää tärkeänä sitä, että pidetään kiinni sosiaalista oikeudenmukaisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että sopeutustaakka jaetaan oikeudenmukaisesti kautta yhteiskunnan kerrosten. Ja tähän aiheeseen voin mielelläni vielä keskustelussa palata. Me olemme tietoisia niistä sosiaalisista ongelmista, joita on aiheutunut ohjelmamaissa. Ihmiset kärsivät edelleenkin poliittisista virheistä kriisin seurauksena ja tästä väistämättömästä sopeutusprosessista. Ihmiset menettävät työpaikkansa, eh, palkkoja leikataan, eläkkeitä leikataan ja tämä on meille kaikille huolenaihe. Mutta ei pidä tehdä väärää johtopäätöstä ja syyttää sitten palokuntaa tulipalosta. Täytyy aina pitää mielessä, mikä olisi ollut vaihtoehto hallitsematon maksukyvyttömyys oli johta, olisi johtanut rahoitussektorin romahtamiseen ja sosiaaliset ongelmat olisivat kohdistuneet kansalaisiin paljon vaikeammassa muodossa kuin nyt. Yhdessä tapauksessa käytiin laajaa keskustelua myös mahdollisesta euroalueesta poistumisesta. Mitä sitten viimeisen neljän vuoden aikana olemme kokeneet? Valtavia ponnisteluja on tehty, jotta voidaan rahoitussektoria parantaa ja varmistaa talouden toiminta, vakiinnuttaa julkista taloutta – Irlanti esimerkiksi on juuri päässyt ohjelmasta ulos ja päässyt takaisin markkinoille ja tämä osoittaa saavutusten arvon. Kaikissa ohjelmaissa ja sanon kaikissa ohjelmamaissa olemme nähneet huomattavaa edistystä, erityisesti julkisen talouden vakiinnuttamisessa ja pankkijärjestelmän vakiinnuttamisessa. No sitten kilpailukyky kustannusten kulujen osalta on palaamassa, markkinoille pääsy on parantunut. Työttömyys on mahdottomalla tasolla, talous on herkässä vaiheessa ja ei pidä vaarantaa niitä edistyksiä, joita on saatu aikaiseksi. Vaikealla tiellä on jatkettava, mutta tämä ei päde pelkästään ohjelmamaihin, vaan kaikkiin euroalueen jäsenvaltioihin. Loppuun vielä muutama kommentti siitä, mitä pitää oppia kaikesta tästä. Haluaisin oikeastaan tehdä kolme johtopäätöstä tämän lisäksi, mitä juuri sanoin. Ensimmäinen johtopäätös on se, että ohjelmat olivat välttämätön vastaus siihen tilanteeseen, jossa tietyt jäsenvaltiot olivat. Maksukyvyttömyys uhkasi. Troika oli paras mahdollinen väline noissa olosuhteissa ja tuona aikana. Kolmas johtopäätös on se, että nyt jälkeenpäin katsottuna, kun katsomme sitä vaikeata tilannetta ja niitä tietoja, joita meillä oli käytössämme, Troika on antanut järkeviä ohjeita. Missä me nyt sitten olemme? näine kokemuksinemme. Neljän vuoden kokemukset antavat meille tärkeitä osviittaa jatkoa silmällä pitäen. Sopeutuminen on, sopeutus on ollut tuskallista, mutta tarkoitus on saada rakenne- ja fiskaalipolitiikkaa tervemmäksi, jotta meillä on tehokkaita ratkais- ratkaisuja rakenteita, jotta jäsenvaltiot eivät joudu enää uudelleen tällaiseen tilanteeseen. Tämä on hyvin tärkeä oppi myös uuden valvontarakenteen kannalta kun valvomme liiallisia ylijäämiä, epätasapainoa makrotaloudessa ja toivon, että niitä testataan hyvinä aikoina, koska hyvinä aikoinahan virheitä tehdään. Tämä ei ole haaste, joka koskee pelkästään tätä hetkeä, vaan myös jatkoa. Tämähän on ennen kaikkea jäsenvaltioiden vastuulla. Yleisemmin näimme, että hallinnon puutteet, hallinnan puutteet Euroopan tasolla ja euroalueen tasolla – vaikuttivat niihin poliittisiin valintoihin, joita oli käytössä silloin, kun kriisi iski päälle. Institutionaalinen rakenne rakennettiin vasta myöhemmin, vaihe vaiheelta, kun vaihtoehdot avautuivat, ja tästä pääsemmekin tärkeään oppiin, eli jäsenvaltioiden on jaettava suvereenisuutta, jotta ne voivat täysin käyttää omaa suvereenisuuttaan. Tässä olemme vaihe vaiheelta myöskin ratkaisuna luomassa pankkiunionia. Vielä se ei ole valmis. Parlamentin äh, rooli on jatkossakin tärkeä tässä prosessissa. Sellainen se on ollut myös viime vuosina. Loppuun vielä. Troika nykyisessä muodossaan ei tule olemaan olemassa loputtomiin. Olen vakuuttunut, että pitkällä aikavälillä Euroopan kriisin hallintapuitteiston puitteiston tulisi toimia unionin lainsäädännön puitteissa, mutta meillä ei ole mitään lyhyen aikavälin vaihtoehtoa ja näin ollen meidän pitäisikin oppia siitä, mitä on tehty. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Very much. Kiitoksia kovasti. Uh, we, we, your predecessor in... Edeltäjänne hän tosiaankin sanoi, että Troikka ei ollut täydellinen, mutta se oli paras vaihtoehto, kun pohdimme, mitä seuraavaksi tehdä. EPPlle annan puheen vuoron. Hän on Troikka, mietinnön yhteisesittelijä Otmar. Arvon äh, herra Kore, kiitokset teidän äh, puheenvuorostanne. Olen samaa mieltä näistä peruslähtökohdista ja painopisteiden asetteluista. Keskustelun aikana kävi ilmi, että EKPn rooli tulee esiin yhä uudestaan sen vuoksi, että ne vierailut, joita olemme tehneet jäsenvaltioihin, me saimme sellaisen kuvan, että ei ole kysymys ainoastaan neuvo- ja analyysitoimista, vaan Troikassa on ollut myös hyvin tiukkojakin keskusteluita sen toimista. Kaksi asiaa, joita te sanoitte, haluaisin ottaa esiin. Aluksi te sanoitte, että tilanne oli erityinen, että me emme olleet siihen valmistautuneet – ja että troika ei tule olemaan ikuisesti. Haluaisinkin kysyä teiltä, minkälainen eurooppalainen vastaus voisi tulla troikan toimista eurooppalaisen lainsäädännön pohjalta niin, että EKP saisi tukea todelliselle mandaatillensa? Te sanoitte myös, että aluksi ei ollut oikeus perustaa. Oli Tupac ja Tupacin ja Euroopan äh, vakausmekanismin kautta te saitte äh, tavallaan pohjan teidän toimillemme. Onko tämä pohja riittävä ja onko tällä pohjalla, onko tämä pohja muuttanut teidän työtänne? jatkuuko teidän mandaattinne ja millä tavalla EKPn mandaatti on laajentunut teidän kannaltanne? Ja kolmanneksi, millä tavalla nyt, ei ainoastaan erikoisuuksien arvioinnin pohjalta, vaan millä tavalla te voisitte tehdä konkreettisia johtopäätöksiä EKPn ja Troikan työstä? koska minusta olisi tärkeää, että me voisimme konkreettisesti sanoa kansalaisille, ihan kuten te sanoitte, kaikki ei ole ollut täydellistä, tilanne oli hätätilanne, mutta nyt me teemme yhdessä työtä kestävän äh, ratkaisun löytämiseksi yhteisön lainsäädännön pohjalta. Mitä teidän mielestänne on mennyt pieleen ja minkälaisia johtopäätöksiä konkreettisesti voimme tästä vetää? Okay, thank you very much. Kiitoksia kovasti yhteisesittelijä. Haluaisin vastata kysymyksiin yksi kerrallaan. Ensinnäkin oikeudellisesta per, oikeusperustasta. On totta, että Tupac ja perussopimus ovat tietenkin vaikuttaneet komission kannanottoihin ja ES ESMään, ja ESMän sopimushan tietysti on sanellut ehtoja, mutta ei tämä tarkoita sitä, etteikö vuonna 2010 olisi ollut perustaa, kun Troikka alkoi toimintansa. E, Euroopan keskuspankki oli jo aiemminkin tukenut yleistä äm, talouspolitiikkaa tietysti oman mandaattinsa puitteisesti, mutta meillä on edelleenkin ä, rooli. Meidän tehtävämme on tukea unionin yleistä talouspolitiikkaa. EKPllä on myös tehtävä myötä, siis meidän tehtävänämme on, on myös myötä vaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen. 127 on perussopimuksen oikeusperusta. Ja vaikka kansalliset viranomaiset tekevät talouspoliittisia ratkaisuja, niin EKP voi tukea heitä tässä, näin perussopimuksessa sanotaan. Ja tro, Troikassakin meidän tehtävämme on ollut tukea ohjelmamaiden rahoitusvakautta. Mutta meillä on uusia, uusi instituutio, ESM, ja sekin on osaltaan selventänyt sitä, miten komissio ja muut suhtautuvat meidän johtokuntansa. Mutta nämä päätöksenteko elimet ovat siis ESM vakausmekanismin johtokunta ja, sit, ja e, e FSFn päätöksentekoelimet ja myöskin IMFn e johtokunnalla on sanansa sanottavanaan, joten päätökset tehdään näiden elinten toimesta ja näin pitää ollakin, koska kyseessä ovat poliittiset päätökset, niistä täytyy päättää sellaisissa toimielimissä, jotka raportoivat poliittisesti vastuussa oleville tahoille. Ja sitten täytyy vielä kertoa, että on toinenkin syy siihen, että keskuspankki ei voi tehdä päätöksiä Troikan tehtä- toiminnan osalta. Mehän päätämme siis mehän, mehän teemme päätöksiä riippu, riippumattomasti oman pankkimme johtokunnan sisä, sisällä. Me olemme siis riippumattomia rahapolitiikan päätöksistä, me emme voi ottaa ohjeita muilta. Tietysti ohjelmista on keskusteltu, se on ihan äh, totta, ja siksi onkin erittäin tärkeää käydä keskustelua instituutioiden äh, kesken. Jos ei olisi mitään äh, keskustelua, niin ei tarvittaisi näitä instituutioitakaan. Eli IMFllä on tämä globaali näkökulma asioihin rahoitukseen ja sopeutukseen komissiolla on oma näkökulmansa ja se on komissio oli ylipäänsäkin, kun se toteuttaa valvontaa EU-ssa esim. MIPin puitteissa, mutta ei ainoastaan. Ja EKPllä on oma näkökulmansa, se liittyy rahoitusvakauteen ja makrotalouden epätasapainoisuuksiin. Joten meillä on erilaiset näkökulmat, joskus me olemme eri mieltä asioista. Ja Troikassa, oltiin kuitenkin, Troikassa kuitenkin tehtiin päätös, joka sitten kerrottiin vanhalle ryhmälle ja se taas oli ehkä eri mieltä ja teki oman päätöksensä. Ja tämä on ihan tunnettu tosiasia. Myös Trichet on tehnyt tämän selväksi. Alun perin hän EKP vastusti PSI: PSI-tä Kreikassa, ja sen jälkeen Eurooppa-neuvostossa sitä kuitenkin päätettiin. Tämä oli ihan Euroopan neuvoston, Euroopan neuvosto teki oman päätöksensä, se oli ihan legitiimi päätös. Sitten tulevaisuudesta. Mitä meidän tulisi tehdä, että korvaisimme Troikan? No ei EKPn tehtävä ole tästä asiasta päättää. EKPn tehtävä ei ole päättää uusista puitteista tai oikeista puitteista. Yhteisön instituutiona EKPllä on tietysti oma etunsa siinä, että että koko kriisin hallinnointi puitteisto tuodaan yhden oikeudellisen puitteiston ja yhteisen lainsäädännön alaisuuteen. Ja sanoisin myös, että tehokkuuden tähden tarvitaan sitä, että kaikki sekä ennaltaehkäisy että kriisin hallinnointimenettelyt tuodaan johdonmukaisesti yhden puitteiston sisään. Ei se tarkoita sitä, etteikö EKP esittäisi tiettyä roolia jatkossakin. Kyllä me ähm, muun muassa makrotalouden epätasapaino menettelyssä äh, esitämme tärkeää roolia. Äh, EKP voi tuolloin puuttua asioihin, se on yhteisen lainsäädännön mukaista. Eli tämä ei tarkoita sitä, etteikö EKPllä e olisi enää mitään roolia. Se tarkoittaa vain sitä, että jossain vaiheessa äh, se kaikki tulee tapahtumaan yhden yhtenäisen puitteiston sisällä, jossa EKPllä on oma roolinsa menettelyissä, mutta tästä asiasta täytyy käydä poliittista keskustelua. Se ei ole meidän tehtävämme päättää. Kiitoksia kovasti. Nyt muut ö, esittelijät. Ensinnäkin SEDn yhteisesittelijä. Merci Sharon. Kiitos Sharon. Hyvää päivää Benoit. Kiitos siitä, että olette tänään paikalla. Olen iloinen, että hyväksyitte tämän kuulemisen. Ei ollut mitenkään selvää, että EKP hyväksyy tämän kutsun, kun muistamme, että sen roolista keskusteltiin kovasti ja sitä kommentoitiin myös Troikan sisällä. On hyvä, että olette paikalla selkeyttämässä asioita ja, ja sitten äh, poistamassa tiettyjä hämäräkohtia. Ensinnäkin haluaisin viitata siihen, mitä yhteisesittelijäni totesi. Tämä kysymys on meille hyvin tärkeää. EKPn mandaatti nimittäin. Jos nyt luen artiklaa 13 unionin toiminnasta, niin sinne on kirjattu, että jokainen toimielin toimii sille myönnettyjen perussopimuksen kirjattujen toimivaltuuksien puitteissa. Onko EKPn toiminta Troikan sisällä vastannut hyvin niitä tehtäviä, joita teille on annettu perustamissopimuksessa. mainitsen näistä yhden aivan erityisesti, jos, joiden yhteydessä teidän toimintaanne on kovasti kommentoitu. Ensinnäkin Irlanti. Me olemme kuulleet Irlannin keskuspankin edustajaa ja käsittääksemme Troikassa on käyty keskustelua Irlannin pankkien pelastuspaketista. Vaikkakaan meillä ei ole kaikkia yksityistietoja, niin sellainen käsitys syntyy, että keskuspankki oli pääasiassa äänessä Troikassa, kun ajatellaan bailout-ratkaisua, kun taas Irlannin hallitus olisi pikemminkin kannattanut bail-in-ratkaisua, sijoittajavastuujärjestelmää, jossa nämä äh, ensisijaiset äh, valtiovelan omistajat olisivat äh, joutuneet vastuuseen suuremmassa määrin. Tämä päätös ei ole sellainen eh, päätös, jolla ei olisi mitään seuraamuksia. Ratkaisustahan joutuivat pitkälti maksamaan eh, totta kai poliitikot, ja tämä vaikutti kansalaisiin Irlannissa. Ja rakennepolitiikka eh, teidän mukaanne oli välttämätöntä kaikissa maissa, mutta kyllä Irlanti on hieman oma tapauksensa. Sen työmarkkinat ovat joustavat ja julkinen rahoituskin saatiin vakautetuksi jo ennen kriisiä hyvin pitkälti. Irlannin kansalaiset ovat maksaneet kriisistä, joihin heillä ei ollut vastuuta. Voimme hyvin ymmärtää, että Irlannin hallitus pyrkii nyt löytämään keinoja hillitä velkaansa ja Sharon oli eilen pois, kun nostin esille tämän asian, mutta olisi hyvä kuulla EKPn kanta tähän. Mitä mieltä olette niistä ehdotuksista, joita on tehty, jotta kun ajattelemme Irlannin velkaosuutta, joka on käytetty pankkien pelastamiseen eh, ja niiden alijäämien korjaamiseen, niin mitä mieltä olette siitä, että osa velasta Irlannissa siirrettäisiin tähän EVM, vakausmekanismiin, jotta sitten taantuvasti, taannehtivasti voitaisiin hoitaa tämä Irlannin pankkien pelastamisoperaatio. No sitten Kyproksen suhteen voin puhua paljon lyhyemmin. Tehtiin EKPssä päätös aikoinaan myyntää 9 miljardia likviditeettiä Laikipankille, jonka katsottiin olevan maksukyvytön. Voitteko näin takautuvasti perustella vielä tätä päätöstä? No sitten jätin parhaat palat viimeiseksi, eli Kreikka. Me pitkään kuulimme IMFn edustajia Mokadamia ja Haimuja Tissia äh, Kreikassa – ja näyttää siltä, että käytiin kitkeriä keskusteluja IMFn ja ekp välillä Kreikan velan uudelleenjärjestelyistä. Ja IMF totesi, että alusta lähtien heidän kantansa oli se, että Kreikan velat pitää uudelleenjärjestellä ja katsoivat, että tilanne ei ole kestävä. Ja nyt puhutaan jo 120 prosentista BKTstä, joka on se kestävyysraja, jonka IMF on määritellyt. Aikoinaan EKPn kanta oli se, että ei uudelleenjärjestelyjä lainoissa, veloissa. Ja IMF sano, sanoi, että pitää uudelleenjärjestellä, jos emme halua liian brutaaleja seuraamuksia tästä, joka olisi vaikuttanut sitten talouden elpymiseen, kun otetaan huomioon IMFn uudet fiskaaliset kertoimet, laskennat. Voitteko vahvistaa meille sen, että Troikan sisällä käytiin tällaista keskustelua? Ja vahvistatteko myös sen, että nyt neuvostossa käydään uutta keskustelua, joka on noussut esille uuden mahdollisen Kreikan velan uudelleenjärjestelyn näkökulmasta, jonka IMF katsoo edelleenkin olevan kestämättömällä pohjalla. Tiedot, joita meillä on, antavat ymmärtää, että EKP ei ole huomioinut niitä tappioita, joita syntyi tässä ensimmäisessä uudelleenjärjestelyssä. Nythän puhutaan siitä, että Kreikan korkotasoa velkojen suhteen alennettaisiin ja maksuaikataulua väljennettäisiin. Entäpä sitten tappiot, jotka syntyvät uudelleenjärjestelystä? Mahdollistaako, mahdollistaisiko se sen, että pankit tai tallettajat tai jopa veronmaksajat sitten kantaisivat nämä tappiot. Onko tämä teistä hyvä ratkaisu vai miten tämä 39 miljardia Kreikan velkaa hoidetaan? Kiitos vastauksesta. Um, just for the... Kiitoksia jäsenille vielä äh, tiedoksi, että sallin kahden yhteisesittelijän äh, käyttää väärin aikarajoja, mutta muut eivät saa niin tehdä. Äh, ja jos meiltä loppuu aika, niin myöhemmät puhujat sitten joutuvat puhumaan todella nopeasti tai joutuvat jäävät ilman. Niin, puheenjohtaja, minä, kai minäkin voin. Saanko minä äh, väärinkäyttää aikarajoja? Teillä on miinus kaksi minuuttia, selvä. Ensinnäkin haluaisin reagoida siihen, mitä sanoitte johdannossanne, eli että olitte tyytyväinen siihen, että EKP hyväksyi kutsun tai pyynnön No, ei ole mitään syytä olla tyytyväinen tai olla olematta tyytyväinen. Kyllä se on ihan meidän <laughs> velvollisuutemme hyväksyä kutsu, ottaa kutsu vastaan tänne Euroopan parlamenttiin. Ja me olemme oikein tyytyväisiä siihen, että voimme tehdä tiliä siitä, mitä me Troikassa teemme. Meillä on tällainen, meillä on ihan selkeät puitteistot siihen ja, ja EKPn puheenjohtajallakin on velvollisuus ähm, puhua suurelle yleisölle, ja jos te järjestätte äh, kuulemistilaisuuksia, niin me mielellämme vastaamme. Me tulemme paikalle. Tämä on ihan periaatekysymys. Niin, useita kysymyksiä äh, esitettiin kolmesta maasta, mutta mutta yritän nyt puhua mahdollisimman äh, naulan kantaa menevästi. Ensinnäkin Irlannista. Muistuttaisin, että päätös äh, antaa äh, taata takuut Irlannin pankeille oli Irlannin oman päätökseen, oma päätös ähm, kaksi vuotta ennen kuin ohjelma alkoi. Ja Irlannin pankkien velka Kreikka tilannetta oli jo käsitelty siinä vaiheessa, eli älkäämme nyt sekoittako näitä kahta tilannetta. Eli Irlanti itse antoi antaa, myöntää takuita pankkijärjestelmälle ennen kuin Troikka puuttui peliin. Ja tämä oli osa äh, kansainvälistä yhteisymmärrystä aikanaan. Eli äh, oli päätetty, että systeemisiä pankkeja tulisi hallitusten suojella. 7. lokakuuta 2007 Äh, annettiin tästä lausunto ja tämä päätti kansainvälisesti kaikkiin äh, pankkeihin myös USA ja muualla, eli että tällaiset systeemiset rahoituslaitokset, eivät, niiden ei saa antaa kaatua. Tuolloin tehtiin päätös <clears throat> siitä asiasta. No, tulisiko tilanne muuttaa? No kyllä, pitää. On, se on jo muuttunut, jopa teidänkin ansiosta. No nythän meillä on tämä B, äh, ARD. Ja meillä on toivottavasti ratkaisumekanismikin jossain vaiheessa. Ja kansainvälinen doktriini on lähtenyt pois bailout-mantrasta ja siirtynyt bail-in-tilanteeseen. Mutta samanaikaisesti päätettiin, että vältetään tällaista systeemistä tartuntaa globaalilla tasolla. Ja tuolloin EKPkin oli sitä mieltä, että velkojen bailing in saattaisi kirvoittaa systeemistä tartuntaa. No nyt olemme pois tästä vaarasta ja nythän me tarvitsemme puitteistot. Ja puitteisto on nimenomaan tämä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi BRRD, jonka mainitsin äsken. Nyt meillä on tällainen puitteisto siis, ja se paranee entisestään Kyproksesta. No, juridinen vastaus on se, että tällainen likviditeettiapu on asia, josta päätetään kansallisessa keskuspankissa, ja se voidaan sitten hyväksyä tai jättää hyväksymättä EKPn johtokunnassa. aikanaan, kun pankki oli sääntöjen mukaisten tasojen alapuolella, päätettiin toimia niin, että ryhdyttiin pelastustoimeen, johon kuului pankin rekapitalisointi. Eli Kyproksella lähdettiin siitä olettamuksesta, että pankki pärjäsi, jos tulisi eurooppalaista rahaa, jolla sitä autettaisiin. Tämä oli tällainen maksukyky lähtökohta. Jos ei ole tällaista dynaamista lähestymistapaa, niin silloin likviditeettikriisi voi muuttua maksukykykriisistä. Tämä oli Kyproksen, nimenomaan Kyprokselle luonteenomainen tilanne, se oli jatkunut jo aika kauan koska sen silloinen hallitus ja EU ja IMF olivat, mm, siis olivat käyneet keskustelua, joka oli laahannut aika pitkän aikaa eikä ollut saatu ratkaisua aikaan. Ja kun ilmeni, että oli merkittävä riski siitä, että rahaa ei tulisi, niin silloin pankki teki riippumattoman päätöksen siitä, että pankki pitäisi siirtää pois ELAsta, jos rahaa ei tulisi. Äh, ja oltiin siis yksimielisiä siitä, että kansainvälistä rahaa olisi pakko saada, jotta pankki pysyisi maksukykyisenä. Lopuksi äh, Kreikasta. Kyllä, kyse oli tietysti velan restrukturoinnista, mutta äh, tuolloin PSE-apu olisi voinut johtaa koko eurovyöhykkeen systeemisiin ongelmiin, ja tuolloin oltiin sitä mieltä, että eurovyöhykkeen puitteisto ei ollut riittävän kypsä, jotta se olisi voinut tällaiseen systeemiseen fragiliteettiin haurauteen puuttua. Siksi vuonna 2010 päätöstä ei vielä tehty, koska se olisi saattanut johtaa vakavia ongelmia paitsi Kreikalle, myös muille eurovyöhykkeen maille. Viimeinen kysymys liittyi uuteen, siihen keskustellaanko tällä hetkellä uudesta lainan restrukturoinnista. Ei, koska EMFssä ja meillä ollaan sitä mieltä, että velkakestävyys, velkakestävyyden vuoro on myöhemmin, ja se perustuu oikeastaan kahteen kriteeriin tai keskusteluun. Ensimmäinen liittyy fiskaaliperformanssiin. Tällä hetkellä arvioimme ja arvioimme tilannetta yhdessä Kreikan hallituksen kanssa ja toinen kriteeri on se, että tällä hetkellähän äh, Kreikalla on äh, uudistusohjelma, eli toivottavasti Troikka äh, on, pääsee taas pian kentälle Ateenaan keskustelemaan asioista ja toivottavasti todennäköisemmin vuoden 2014 puolessa välissä keskustelu jatketaan, mutta nyt on vielä liian varhaista vastata. Kiitoksia. Nyt meiltä on loppunut loppuaika meillä oli tarkoitus käydä viiden meillä oli tarkoitus, että meillä olisi ollut enemmän aikaa, mutta jos käytätte enemmän kuin neljä ja puoli minuuttia kysymyksiin, niin siitä puolen minuutin kuluttua katkaisen mikrofoninne. Silvi, sinä et useinkaan puhu liian pitkään, joten saat puhua nyt. No, je, même si la contrainte de temps est grande, je voudrais... Vaikkakin aikaraja on nyt tiukka, niin haluaisin todeta herra Körelle, että me todella arvostamme sitä, että hän tuli paikalle. Aivan niin kuin Liamkin totesi, tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeä ja tässä aiheessa osoitat, että EKP on valmis vuoropuheluun, niin tätä me arvostamme kovasti. Haluaisin keskittyä yhteen seikkaan, joka on yhtä aikaa sekä yksinkertainen että monimutkainen. Toimimmeko me tässä pitkällä aikavälillä? Me olemme puhuneet suhdanteista ja lyhyen aikavälin vaikutuksista. Ryhdytäänkö nyt ohjelmamaissa jo saamaan jonkinlaista visiota siihen, että saadaan rakenteellinen pitemmän aikavälin parannus aikaiseksi? And that's a very deep question and the, uh... No, tämä on aikamoinen laaja kysymys ja pyydän anteeksi puheenjohtajalta, että tähän nyt ei voi vastata vain kyllä tai ei. Mutta ensin, tähän on kaksi vastausta mielestäni. Ensimmäinen on se, että parempi on uudistaa taloutta ja tehdä siitä joustavampaa, ja se on osaehdollisuutta ja ohjelmia. Eli tavallaan rakennetaan perustaa jo tulevaisuudelle, koska silloin talous kykenee helpommin toimimaan ja myös adaptoitumaan muuttuvaan ympäristöön ja, ja toimimaan sisämarkkinoilla ja silloin tarvitaan joustavampaa taloutta, ei ainoastaan täällä, vaan joka paikassa. Tämä oli ensimmäinen vastaus. Toinen. Mikäli kysytään, onko meillä selvää visiota siitä, mikä tulee olemaan Kreikan taloudellinen tai teollinen erikoistuminen kymmenen vuoden aikana, Kreikan, Portugalin tai Kyproksen, niin vastaus on ei. Jos tässä nyt hieman, tai olen ehkä hieman skeptinen, tai itse kriittinen, niin sanoisin, että enemmän aikaa olisi ehkä pitänyt käyttää siihen, että olisi selvitetty, mikä on se oikea teollinen erikoistuminen, mikä on näiden talouksien tulevaisuus sisämarkkinoilla ja globaaleilla markkinoilla. Ja sitten sen perusteella määritellä välineet, joilla voidaan tukea teollisuuden uutta muotoutumista, työllisyyttä ja pääomia. Tämä on ainakin minulle ehkä suurin henkilökohtainen oppi ollut, kun yksi suurimmista puutteista Euroopassa, kun puhuttiin näistä puitteista, oli se, että meillä ei ollut maailmanpankkia. Eli kun ajatellaan kriisin hallintaa Euroopassa tai missä tahansa muualla maailmassa, niin yleensä maailmanpankki on tukemassa esimerkiksi sosiaalisia turvaverkkoja, lainoja, yms. Ja tämän, kaltaisia välineitä meillä ei Euroopassa täydessä laajuudessa ole. Voisiko investointipankilla olla tällainen rooli? yeah, well, I don't want to, I don't want to. En halua lähteä puhumaan EIBn puolesta. Heillä on oma mandaattinsa ja heillä voi toki olla tällainen rooli rahoittaa esimerkiksi PK-yrityksiä eri Euroopan osissa. Ja he kantavat tämän roolinsa, mutta ne välineet, ehkä ovat olemassa, mutta ne eivät ole yhteydessä globaaleihin strategioihin ja näiden maiden teolliseen tulevaisuuteen. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti ja Filip. Uh, Kiitos herra, äh, päivää herra Köre. Minulla olisi kaksi kysymystä, varsin käytännöllisiä kysymyksiä. Voitte vastata kyllä tai ei. Jos kuvitellaan aivan hypoteettisesti, että Espanjan pääministeri kirjoittaa luottamuksellisen kirjeen EKPlle ja valittaa rahapolitiikasta, joka ottaen huomioon hänen suuntauksensa on Espanjan tilanteen vastainen. Kuvitellaanpa, tämähän on myös todellisuutta, EKPn pääjohtajan kirje Espanjan pääministerille, jossa vaaditaan työmarkkinoilla tiettyjä uudistuksia. Kysymys on yksinkertainen. Katsotteko, että tapaus A on hyväksyttävä vai ei? Ja katsotteko, että tapaus B on kyllä tai ehkä ei hyväksyttävä? Eli todellakin kyllä tai ei vastaukset. Voitte vastata tähän myös hanskan kielellä, se varmasti helpottaa tilannetta. Jos puhumme 2010 päätöksiä Kreikasta ja me vastustimme Kreikan velan uudelleenjärjestelyä, koska vaarana oli se, että rahoitusvakaus vaarantuu. Tämä on se normaali perustelu. Ja Liam kertoi meille Irlannista 2010 vuonna EKPn pääjohtaja uhkaa Irlannin hallitusta sillä, että hätärahoitus Irlannin pankeille keskeytetään, jos Irlannin hallitus ei maksa sitä, mitä se on taannut. Me emme puhu tässä ensisijaisista velkojista, sinä teit virheen liian. Onko tämä teistä normaalia? Kysymys siis, niin tämähän uhkaa sitten rahoitusvakausta. Ketä tämä rikos hyödyttää, kuuluu kysymys. EKPn päätökset selkeästikin johtavat siihen, että täysin suojellaan yksityisiä sijoittajia, luotottajia, julkisten luotottajien tai veronmaksajien kustannuksella ja tämä totta kai vaikuttaa vakauteen. Joko katsotaan, että markkinat ovat aivan imbesillit ja tehottomat, ja sitten voi todeta, että jos tehdään järkevä päätös uudelleenjärjestelyistä, niin tätä tulkitaan niin, että tyhmä päätös ja sitten kaikki menee sekaisin. Taikka sitten todetaan, että markkinat ovat järkiperäiset ja on olemassa vaara siitä, että tämä tarttuu muillekin ja syntyy velkoja, joita ei voida maksaa takaisin. Eli koko velka uudelleen järjestellään. Puheenjohtaja, olen pahoillani. Niin nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Voidaan taata rahoitusalan vakaus toisella tavalla niin, että huomioidaan julkiset ja yksityiset velat ja uudelleen järjestellään niitä, kun todetaan, että on mahdotonta, että näitä velkoja maksetaan takaisin. Kenen etuja EKP nyt puolistaa? Jäävätkö tässä yhteiskunnan edut jalkoihin? Two minutes. Hang on, hang on. Hetkinen, hetkinen, kaksi minuuttia. Ilman mikrofonia. Um, I'm not, I'm not having this. Minä en siedä tätä, eikä tämä ole reilua. Ja nyt olette vielä tuhlaneet lisää aikaamme. Benoit. Äh, <clears throat> merci, monsieur le député. Kiitoksia. Ensinnäkin haluan sanoa, että että minusta ei ole mitenkään vähäpätöistä keskustella täällä Euroopan parlamentin kanssa. Toiseksi eh, vastaus ensimmäisiin kysymyksiin on kyllä ja kyllä. Voin tietysti eh, syventää, <laughs> jos on aikaa. Eh, hallitus ei, eivät lakkaa kritisoimasta EKPtä. E on todettu, että vaihtokurssit ovat liian korkeat ja niin edespäin. No, tämä on ihan normaalia keskustelua keskuspankin ja hallitusten kesken. Tämä on sellainen keskustelu, jota käydään, ja sama pätee myös toisen suuntaan. Ja kaikki maat ovat sellaisia, että keskuspankki antaa neuvoja, neuvoja ei aina välttämättä, niistä ei aina välttämättä tätä vaarin. Ja tämä on keskuspankin rooli kaikkialla, eli annetaan neuvoja hallituksille raha- ja talouspolitiikasta. Se on ihan hyödyllistä ja normaalia. Eli vastaus on kyllä ja kyllä. Toiseen kysymykseen, rahoitusvakaus. Kai on selvää se, että keskuspankissa olemme sitä mieltä, että siirtymä bailoutista bail-inniin oli hyvä asia. Ja me olemme tukeneet tätä pankkikriisidirektiiviä, BRD-direktiiviä. Me olisimme jopa olleet valmiit menemään pidemmällekin tietyissä asioissa. Tämä on hyvä asia. Ja joka tapauksessa tarvitaan puitteet. Siinä silloin kun keskustelimme asioista aikanaan, meillä ei ollut tätä direktiiviä eikä meillä ollut myöskään globaalia keskustelua bailingista, bailingista eikä rahoitusvakaudesta. Ja tu, ennen kaikkea tuona aikana ei ollut vielä sellaista suunnitelmaa, joka olisi mahdollistanut eurovyöhykkeen reagoida tällaiseen systeemiseen kriisiin. Eli Vasta, vasta myöhemmin saamme vakausmekanismin. Eli tuossa tilanteessa teimme päätöksiä. Nyt kun meillä on uudet säännöt, niin EKP on robustimpi, va, vankempi ja eli kaikkien kannalta, investoijien ja muiden kannalta tämä on hyvä asia. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Niin, hy- hyvähän teidän on, kun saatte puhua myös Ranskaa. Seuraava puhuja. No minä ajattelin nyt puhua Saksaa, kun en ikävä kyllä osaa Ranskaa. Herra Kore, kiitos. Oikein hyvää aamupäivää teille ja olen tyytyväinen siitä, että olette täällä ja meillä on tämä mahdollisuus keskustella kanssanne. Pyrin puhumaan lyhykäisesti. EKPn mandaatti on selvä. Valuuttapolitiikka, rahapolitiikka ja vakaus. Te itsekin sanoitte, että EKP on eurooppalainen instituutti, laitos, mutta samanaikaisesti te olette kuitenkin sitoutuneet Euroopan unionin perusoikeuksiin. Ja ne on ihan selkeästi määritelty ja, ja kirjattu ja siitä ei ole epäilystäkään. Miten pitkälle te olette huomioineet tämän äh, sidoksen näissä toimenpiteissä, joita olette ehdottaneet? Koskapa äh, näillä toimenpiteillä on kuitenkin ollut hyvin paljon sosiaalisia vaikutuksia, niin te itsekin sanoitte. Eli hyvin paljon kaikennäköisiä sosiaalisia vaikutuksia. Ja olisiko tämä sidos EKP EUn sidos perusoikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin, eikö se olisi voinut johtaa hieman syvempään näkemyksiin sosiaalisista seuraamuksista ja sitä kautta olisi voitu miettiä toisenlaisia toimenpiteitä? Tämä on tällainen periaatteellinen kysymys, eli voidaanko perusoikeuksia tämän, tällaisessa kriisissä ähm, heikentää? Okei, tilanne oli äh, epätavallinen, mutta voidaanko siitä huolimatta perusoikeuksia, olemassa olevia oikeuksia polkea tai poistaa kokonaan? Eli miten te näette tässä yhteydessä EKPn roolin? Uh, thank you very much. I, I have to... Kiitos. Minua pyydän anteeksi, minun täytyy nyt lähteä ja Astrid Luling on ystävällisesti luvannut jatkaa puheenjohtajana joten saat nyt tästä syystä hieman pitemmän ajan. Thank you very much. Thank you, Sean. merci beaucoup. Donc... Merci, euh, merci Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Tämäkin on tärkeä kysymys. EKPtä sitoo yhteisön puitteisto ja kansainväliset sopimukset, joihin yhteisö on liittynyt. Tämä pitää sisällään myös ihmisoikeuskysymykset. En lähde argumentoimaan, etteikö, etteivätkö nämä sopimukset sitoisi EKPtä. Totta kai sitovat. Haluan tehdä yhden asian selväksi. Sopeutus oli tarpeellinen, oli tarpeen tasapainottaa näitä talouksia, eli ottaa huomioon kulutustaso koko taloudessa ja toisaalta tuottokapasiteetti taloudessa. Eli tarvittiin uudelleen tasapainotusta. Sopeutusta tarvittiin siis taloudessa kautta linjan. Totta kai tässä on erilaisia keinoja toimia, erilaisia tapoja. Me olemme pyrkineet ja pyrimme edelleenkin löytämään sellaisen keinon, joka on sosiaalisesti oikeudenmukainen, eli sopeutustaakka ei suhteettomasti kaadu heikompien niskaan yhteiskunnassa niin, että tuloasteikon alapäässä olevat ihmiset kärsisivät nuoret äh, ja muut äh, vähätuloiset. Totta kai sopeutusta voidaan toteuttaa eri tavo- tavoilla niin, että tehokkuus lisääntyy. Annan tästä joku sen esimerkin, jotta puhumme käytännön tasolla oli tarve leikata julkisia menoja kaikissa näistä maista, koska se ei ollut kestävällä tasolla ja oli myös ulkoista rahoitusta. Eli äh, rahoitettiin näitä menoja ulkomaiden rahoilla, velalla. Sopeutusponnistelut oli tehtävä sellaisella tavalla, joka totta kai on linjassa tulotason kanssa. Esimerkiksi Kreikassa leikattiin julkisen sektorin palkkoja ja eläkkeitä. Ja totta kai tässä pitää huomioida tulotaso. Toinen esimerkki on veronkanto. Me olemme argumentoineet vahvasti, että veronkantoa täytyy tehostaa. Ja tarvitaan muutakin kuin suhteellista veroasteikkoa, jotta voidaan varmistaa, että veronkanto jakautuu tasaisesti yhteiskuntaan. Tämä on osoittautunut äärettömän vaikeaksi, koska tilannetta oli hyvin vaikea muuttaa. Mutta tässäkin täytyy muistaa oikeudenmukaisuus, reiluus. Ja sitten mm, tuotesektorin kilpailukyky. Kaikissa näissä maissa on ollut huomattavaa sopeutusta yksikkö työvoimakustannusten osalta, eli ihmisiä on jäänyt pois, heitä on irtisanottu työmarkkinoilta, yritykset ovat irtisanoneet sopeutumista tapahtuu siis työvoimakustannuksessa. Mutta vasta myöhäisessä vaiheessa hintasopeutusta on tapahtunut. Mikä on tilanne silloin, kun työvoimakustannuksissa on leikkauksia, mutta hintoja ei leikata? Tämä tarkoittaa sitä, että sopeutustaakka kaatuu sitten kotitalousten niskaan eikä yritysten niskaan. Ja tässä sitten vain marginaali yritysten näkökulmasta kasvaa, voittomarginaali kasvaa tarvitaan sopeutusta myös tuotemarkkinoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailulle on avattava markkinoita ja myös jakelusektorilla, palvelusektorilla on varmistettava, että sopeutustaakka jakautuu reilummin, oikeudenmukaisemmin niin, että kotitaloudet eivät joudu kantamaan koko taakkaa. Nämä ovat vain esimerkkejä, mutta tärkeitä esimerkkejä. Prochain orateur du Seuraava puhuja on Gauzès. Salut, Monsieur Curé, mais je laisse la parole. Niin, annankin puheenvuoron, jätän, jätän puheenvuoron käyttämättä, niin tällä tavalla saamme enemmän aikaa. Kiitos. Haluaisin kiittää myös siitä, että meillä on mahdollisuus käydä täällä keskustelua. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen liittyy siihen, mitä näissä neljässä maassa olisi tapahtunut, mikäli ei olisi ollut Troikan näitä häpär, hätäratkaisuja. Mitä olisi tapahtunut, jos Troikka ei olisi keksinyt ratkaisua antaa lainoja niille maille, jotka eivät kyenneet täyttämään sitoumuksiaan. Mitä olisi tapahtunut taloudellisesti ja sosiaalisesti silloin? Haluaisin tietää, mitä olisi tapahtunut sosiaalisesti, jos Troikka ei olisi puuttunut tilanteeseen? Sitten haluaisin tietää, onko euroalueelle todellisia, olemassa todellisia riskejä koko euroalueelle, mikäli joku maa olisi eronnut euroalueesta. Olisiko se vaikuttanut koko euroalueeseen eikä vain kyseiseen maahan? Sitten vielä lopuksi, minä olen portugalilainen ja haluaisin tietää, miltä nykyinen tilanne näyttää nyt näille maille, jotka ovat tässä sopeutusohjelmassa. Irlanti on jo valmis, ja sitä siirtynyt eteenpäin ja Portugali on myös vienyt sopeutusohjelmansa päätökseen, joten äh, minä haluaisin tietää, mikä on tilanne. Merci, Madame la Présidente. Euh, euh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Feijo tästä kysymyksestä. Mitä olisi tapahtunut ilman EUn IMFn tukea? Me puhumme maista, jotka eivät päässeet lainamarkkinoille, jotka eivät voineet rahoittaa omia velvollisuuksia, ne olisivat ajautuneet siis maksukyvyttömyyteen velkojensa kanssa, koska näissä kaikissa maissa rahoitussektori oli investoinut myös joukkovelkakirjalainoihin, valtion joukkovelkoihin ja koko rahoitussektori näin ollen olisi romahtanut näissä maissa, eli pääoma äh, tappioita, olisi tapahtunut äh, talletuspakkoa, pankkia ja olisi kaatunut. Ja tallettajathan on suojattu aina 100 000 euroon saakka talletussuojan kautta, mutta sitten kun valtio on maksukyvytön, niin ei talletussuojasta ole paljon iloa. Nyt puhutaan piensijoittajista, jotka olisivat menettäneet rahansa. Ulkoinen apu siis oli tarpeen. Ulkoinen apu auttaa sekä kustannuksia että sopeutusponnisteluja levittämään pidemmälle aikavälille. Eli ulkoisen avun etuna, onpa se sitten IMF tai EU-apua, niin etuna on juuri tämä kriisin syyt, eli liiallinen kulutus, liian vähäinen sopeutus taloudessa, yliinvestoinnit tietyille talouden sektoreille, esimerkiksi asuntosektorille, olivat johtaneet siihen, että poliittiset viranomaiset ja nämä maat olisivat joutuneet toteuttamaan nämä uudistukset pitkällä aikavälillä, pitkän aikavälin kuluessa, eikä vain huolehtia lyhyen aikavälin ponnisteluista ja rahoitusmarkkinoista. Jos nyt esitän tämän hieman poliittisemmin, niin tämä on tehnyt mahdolliseksi näille maille pitää kiinni sopeutusprosessin hallinnosta. Ei tämä tietenkään helppoa ole ollut. Sopeutuminen on edelleenkin hyvin vaikeata, mutta ulkoinen apu on tehnyt mahdolliseksi näille maille, jotka käyvät keskustelua IMFn ja euroryhmän kanssa, suunnitella sopeutus niin, että ne voivat vielä olla ikään kuin ohjaksissa. Ilman ulkoista tukea tämä olisi tapahtunut hallitsemattomasti viikkojen, jopa päivien aikana hyvin sekalaisissa olosuhteissa ja mailla ei olisi ollut minkäänlaista mahdollisuutta ohjata tätä prosessia. Mikä on tilanne ja onko oliko riskejä koko euroalueelle? Kyllä, tällaisia riskejä oli, ottaen huomioon yhteydet ja altistuminen rahoitusjärjestelmässä maiden välillä, eri euroalueen maiden välillä. Huomattava tarttuva riski oli euroalueella. Oli riski siitä, että kriisi leviää myös muihin maihin ja koko euroalueelle. Ja tämän me olemme havainneet. Mikä tilanne on tällä hetkellä, vai erityisesti Portugalissa? Portugali on tehnyt valtavasti, on saanut aikaiseksi valtavasti edistystä ohjelman täytäntöönpanossa. Portugalin ohjelma on aivan mallillaan ja Portugalin tilanne paranee. BKT kasvaa, reaali BKT kasvaa ja tämä on myönteistä. Työttömyys on vähentynyt, eli uudistukset tuottavat tulosta. Mitkä ovat sitten jatkovaiheet. Portugalin hallituksen täytyy tehdä päätöksiä. Lähikuukausina niitä tehdäänkin. Pääseekö Portugali ulos ohjelmastaan vai onko vielä tarve jatkaa jonkinlaista ohjelmaa? Tämän päätöksen joutuu Portugalin hallitus tekemään, mutta edistystä on saatu aikaan. No, Seuraavaksi Bulman. Äh, Rakkyreen. arvostan arvostan teidän lähestymistapaanne. Teidän tapanne lähestyä asioita on ihan sympaattinen, vaikkakaan se ei kuitenkaan liity siihen, mitä minulla on tässä empiirisiä tietoja. Jos minä katson näitä empiirisiä tietoja Portugalista ja Kreikasta, niin niiden perusteella näin, että valtion velat ja työttömyys ovat molemmat kasvaneet dramaattisesti. Nuorisotyöttömyys on kaksinkertaistunut, varsinkin Kreikassa näiden ohjelmien alaisuudessa. Ja sen vuoksi minua kiinnostaa tämä kysymys, millä tavalla EKP, joka on vastuussa rahapolitiikasta. Rahapolitiikkahan muuttuu yhä vaikeammaksi euroalueella, jossa vahvoista tulee vahvempia ja heikoista heikompia. Millä tavalla te osallistutte tähän ohjelmalaadintaan, joka tavallaan kasvattaa tätä kuilua. Eli EKP tekee yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa rahapolitiikasta tulee äh, vaikeammaksi, koska täytyy huomioida myös äh, sisäisen keskustelun jännitteet. Miten te tämän ratkaisette? Toinen kysymys Millä tavalla me voisimme päästä eroon investointien vähyydestä Euroopassa ja sen vuoksi me olemme ehdottaneet transaktioveroa yksitoista maata ottaa sen käyttöön, mutta nyt niistä tulee yhä äh, tavallaan hampaattomia, koska tuntuu siltä, että ne eivät kestä julkisuuden painetta. Julkisuudessa tulee sellainen olo, että rahoituslaitokset äh, tavallaan kiristävät suvereeneja valtioita olemaan ottamatta tätä transaktioveroa käyttöön. Tähän olette pankin valvontaviranomainen. Voisitteko te vahvistaa, että tällaisia kehityskulkuja on? Eli tällaista painostusta jäsenvaltioita kohtaan, Ranskassa varsinkin, mutta myös Espanjassa, Italiassa, Saksassa. Saman keskustelun on käyty minun kotimaassani joten minä tiedän ihan, ihan tarkkaan, millä tavalla nämä pankkiliittoutumat pyrkivät painostamaan jäsenvaltioita luopumaan tästä transaktioverosta. Voitteko te vahvistaa tämän ja millä tavalla EKP pankkiviranomaisena, valvontaviranomaisena harjoittaa tätä politiikkaa ja tukee euroaluetta? Euh, Teillä on vielä kaksi ja puoli minuuttia. So I will do my best to answer. Teen parhaani vastatakseni siinä ajassa, jonka minulle suotte. Se, mitä sanoitte Portugalin ja Kreikan työttömyydestä, on aivan totta. Minä sanoin, että se on nyt parantumassa, eli puhun viimeisimmistä tiedoista, joita meillä on esimerkiksi vuoden 2013 viimeisen vuosipuolikkaan äh, <clears throat> ajasta, siis vuosien 2010-2013 välillä työttömyys on, äh, työttömyys on ollut melkoista, erityisesti nuorisotyöttömyys on ollut järkyttävällä tasolla, mutta se on väistämätön seuraus kriisistä. Kriisi on vaikuttanut valtaisasti kysyntään kaikissa maissa, siis äh, paitsi ylipäänsä eurovyöhykkeellä yleensäkin, niin erityisesti ohjelmamaissa. No nyt työttömyys on, no, työttömyys on lisääntynyt ja niin edespäin kysynnän laskeessa, mutta yritän vain tässä sanoa, että nyt toimemme ovat vaikuttaneet talouden kudelmaan. Olemme huomanneet, että kilpailukyky on hiukan parantunut ja sen vuoksi voidaan viedä enemmän. Ja vienti on osa kysyntää se edistää kysyntää paikallisissa yrityksissä, joten nyt tämä toiminta on alkanut kantaa hedelmää ja luvut ovat, viimeisimmät luvut ovat nyt parempia. Eli työllisyys on hiukan parantunut. Ja lähdenkin siitä, että nyt meillä on hyviä merkkejä, erityisesti kun ajatellaan kilpailukykyä, vientiä ja Portugalissa myös työttömyys on laskemassa. Myötävaikuttaako EKP eurovyöhykkeen jakautumiseen? No, kaikenlaista tilkkutäkkimäisyyttä on ollut kriisin vuoksi, mutta luja uskoni on se, että ne ohjelmat, joita on toteutettu, ovat myötävaikuttaneet maiden lähenemiseen, konvergenssiin. Eli fragmentointi, tilkkutäkkimäisyys on vähenemässä, mutta edelleenkin kilpailukyky, viennit ne mahdollistavat sen, että maat voivat integroitua paremmin yhtenäismarkkinoihin, voivat hyötyä. Tämä on omiaan tuo aikaan samaa konvergenssia koska se, mitä tapahtuu yhdessä maassa, vaikuttaa muihin maihin. Konvergenssia olemme nähneet, olemme nähneet tällaista lähentymistä erityisesti rahoituspuolella, finanssipuolella. Olemme nähneet, että hallitukset mukaan luettuna Portugalissa ovat päässeet laskemaan liikkeelle bondeja obligaatioita. Ja sekin tekee EKPn tehtävän pikkuhiljaa helpo, helpommaksi. Tämä fragmentointi, toituminen, tilkkutakkimaisuus on vaikeuttanut meidän työtämme, mutta nyt se on parantumassa. Ja sitten ää, rahoitustransaktioverosta, sitä emme vastusta, se on veropolitiikkaa, meillä ei ole mitään sanottavaa veropolitiikkaan. Meille kyllä se ihan käsitteellisesti sopii, mutta ää, transaktiovero tulisi tehdä niin, että se ei estä rahapolitiikkaa eikä erityisestikään jälleenmyyntimarkkinoita, niin kutsuttuja repomarkkinoita. Se olikin ihan uusi uutuus, koska Draghi ja Trichet ovat aina vastustaneet. Mutta kyllähän tämä oli ihan hyvä vastaus. Ei Sveitsin juustossa pidä nähdä pelkkiä reikiä. Niin, puheenjohtajan hassu kuten aina, mutta tämä keskustelu oli täynnä sisältöä ja vast- kiitän tästä hyvästä vastauksesta. Madame Kratsa, vous avez la parole. Kratsa, puheensa vuoron saatte te nyt. Mikro. Mikro. Ε, eh, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κιωρέ, είναι σε συνέχεια... Herra Krea, haluaisin esittää teille kysymyksen joka on oikeastaan jatkoa kollegoiden aikaisemmille kysymykselle, eli nimittäin kysymyksen sosiaalisista vaikutuksista. Tämä liittyy moraaliin, taloudelliseen elvytykseen. Meillä on hyvin korkea työttömyysaste Kreikassa, varsinkin nuorisotyöttömyys ja varsinaista aivovuotoa, joka estää taloudellista kasvua, jota me niin kipeästi tarvitsemme. Te sanoitte, että ei tule syyttää palokuntaa ja viittasitte sillä troikkaan ja näihin sopeuttamisohjelmiin. Mutta eh, onko palokunta nyt ihan oikeasti huomioinut tilanteen? Tässä on käytetty vääriä kertoimia, eh, vääriä vakauttimia, erityisesti mitä tulee kilpailukykyyn ja niin edelleen. Oletteko te arvioineet tilannetta ihan oikeasti? Troikka tekee nyt viimeistä arviointaan tilanteesta Kreikassa ja eikö nyt olisi oikea aika teidän eh, esittää suosituksia? Tehän itse todistitte, että päätökset ovat poliittisia, mutta eikö teidän mielestänne teidän pitäisi tehdä suosituksia sanoen, että kaikki nämä tulee äh, nyt tavallaan, nyt tulee antaa Kreikan kansalle hieman hengitystaukoa. Äh, koska muuten ei ole mitään järkeä saada aikaan tätä ylijäämää. Tässä, nyt on, tässä on, ihmiset ovat joutuneet tekemään todellisia uhrauksia, sekä ihmiset että hallitus. Koska meillä on ollut ongelmia verotuksin kanssa, esimerkiksi yliverotettiin ja yliverotus heikentää taloudellista kasvua ja myös vähentää kulutusta. Minusta tämä on tärkeää. Te sanoitte, että teistä sosiaalinen oikeudenmukaisuus on tärkeää, mutta tätä täytyy todellakin nyt tarkastella. Ja näillä suosituksilla tulee olemaan kuitenkin hyvin tärkeä rooli tulevaisuudessa. Nyt Uh, Kiitoksia kysymyksestä. Niin, näistä kertoimista en puhu pitkään, mutta selvää on se, että uh, vuonna 2010 kertoimat osoittivat, että uh, sitä kaikki tietysti kansainväliset instituutiot olettivatkin, mutta ekonometriikka ei ole mitään tiedettä voidaan lähteä siitä, että se mitä vuonna 2010 tapahtui, johtui monista tekijöistä. Esimerkiksi siitä, missä määrin oli mahdollista tuoda kustannuksia alas. Tuolloin kustannuksia ei ollut mahdollista tuoda alas tällaisin keinoin. Nyt on, ja näiden kertoimien käyttäminen on asia, jonka IMFkin nyt tunnustaa. Tämä on ollut oppimisen tulosta. Äh, on kuitenkin selvää, että tästä ei ole käyty äh, tieteellistä keskustelua. Entäpä sitten verot vs. Äh, varainkäyttö? EKPn ja muiden Troikan instituutioiden nyrkkisääntö on ollut se, että ähm, jos ei ole pääsyä markkinoille, jos on rahoitustarvetta, niin tarvitaan sopeusta joko varainkäyttöpuolella tai, rahankäyttöpuolella tai verotuspuolella. Tämä on se aritmetiikka, jota me noudatamme. Sitten tietysti voidaan puhua varainkäytön, rahankäytön leikkausten luonteesta, voidaan puhua verotu, veron, veronkorotusten luonteesta. On lähdetty siitä, että verotuksen täytyy olla progressiivista, jotta se olisi reilua, mutta jo, jompikumpi täytyy toteuttaa, joko leikata julkisia menoja tai korottaa veroja tai molempia, koska ei ole enää ulkoista rahoitusta. Merci beaucoup. Prochain orateur, Kiitoksia. Seuraavaksi Leonardo Dominici, olkaa hyvä. Äh, monsieur io ho äh, Niin, minä olen lukenut joitain teidän viimeaikaisia puheenvuorojanne, tekstejänne ja olen arvostanut niitä. Olen löytänyt niistä äh, sellaista järkevyyttä poliittista ja kulttuurista, joka ei ole nor- ihan tavanomaista äh, sellaiselle henkilölle, joka toteuttaa teidän tehtäväänne. Äh, tämä kriisihän on, te sanoitte, että kriisi on oppimisprosessi, että meillä on tästä opittavaa. Jos oikein ymmärsin, te puhuitte muun muassa tämän sopeutusprosessin siitä oppimisesta. No ettekö ole sitä mieltä, että että ongelma piileekin siinä tavassa, jolla tätä sopeuttamisprosessia on toteutettu. Enkä viittaa tässä ainoastaan yksittäisten maiden tilanteeseen, vaan viittaan siihen, että tästä on puuttunut systemaattisuutta tästä prosessista, sopeutusprosessista. Ja ajattelen siis, että tämä sopeutus prosessi olisi voinut olla menestyksekäs, jos eurovyöhykettä olisi ajateltu, kokona- ajateltu kokonaisuutena. Te sanotte, että kyse on ollut on, poliittisesta ongelmasta ja siitä, että meiltä on puuttunut oikeudellisia puitteita, mutta on totta, että EKP on tärkeä ja siksi EKP voi sanoa poliitikoille, mitä läksyjä tästä on syytä oppia. Ja se, erityisesti keskuspankilla on ähm, erittäin tärkeä äh, vipuvoima, joka on kahden prosentin inflaatiotaso. Sitä ehkä voitaisiin käyttää. Ja ehkä voitaisiin ajatella, että vahvempien maiden korkeammat hinnat voisivat olla osa tätä äh, tasapainotuspolitiikkaa tai niiden huomioon ottaminen. Kiitoksia. Kolme minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisa jäsen. Taidanpa olla teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että EKPllä on rooli, kun se varoittaa hallituksia, että on euroalueella toimimattomuuden vaara, taikka että sen integriteetti on vaarassa näin oli vuonna 2012. Minun mielestäni ei enää, mutta kyse oli siis eh, euroalueen hajoamisen vaarasta ja totta kai vaarasta myös hintavakaudelle. Sen takia meistä on ollut hyötyä Troikassa, jotta me toimme nimenomaan tätä systeemistä lähestymistapaa Kreisin hallintaan mukaan. Me olemme sanoneet hallitukselle jo varhaisessa vaiheessa, että me tarvitsemme eh, sääntöjä. Meillä on EVM ja totta kai tätä keskustelua on käyty myös EKPssä. Me tarvitsemme kattavat puitteet, joka meillä nyt on sitten tässä BRRD-direktiivin muodossa niille pankeille, jotka ovat maksukyvyttömiä, jotka kaatuisivat, ja sitten meillä on myös nämä bailin ratkaisut, sijoittajavastuuratkaisut. Nyt sanomme hallituksille, että tarvitsemme kriisinratkaisumekanismin ja rahaston. Ja rahaston on oltava tämmöinen yhteisvastuullinen rahasto. Se ei saa tulla liian myöhään, jos me haluamme vakauttaa euroalueen. Tästä keskustelusta olette perille, perillä. Tällaisia viestejä me olemme välittäneet. Voitte luottaa EKP, jotta me välitämme viestejä äh, niissä tapauksissa, jossa kyse on euroalueen kokonaisedusta. Se on meidän roolimme mukaista. No kahden prosentin inflaatiotaso. Me olemme sitoutuneita tähän hintavakausmääritelmäämme kaksi eh, prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Koko sopeutusprosessi on ankkuroitu tai organisoitu tämän viitearvon mukaan. Sitä tarvitaan. Me olemme hiljan eh, ennakoiva viestinnän kautta toimineet nimenomaan tämän suuntaisesti. Jos näemme, näemme minkäänlaisia eh, laskuriskejä keskipitkän aikavälin hintavakaudelle, niin silloin meidän on toimittava. Sitten. Kiitoksia kovasti. Tämä kriisin ratkaisuun, äh, ratkaisumekanismiin liittyvä lausumamme oli erittäin hyvä. Nyt vielä on kolme puhujaa, ähm, Gomez äh, ja niin edespäin. Valitettavasti saatte nämä puheenvuorot yhtä aikaa ja puhukaa äh, Gomez ensin. Uh, um, Monsieur Correa, uh, the Troika sought all sorts of... Troikka on järjestänyt kaikenlaisia uusia ratkaisuja, mutta ei kuitenkaan ole onnistunut tai katsomaan, mitä on tapahtunut julkisissa hankinnoissa, veroissa, veron keräämisessä. Miksi EKP ja Troikka esimerkiksi Portugalissa, Portugalissa lähti brutaalisti nostamaan keskiluokan ja köyhien verotusta, minkä takia kuitenkin sitten annettiin hyötyä niille yrity- verohyötyjä niille yrityksille, jotka ovat Alankomaissa ja muissa veroparatiiseissa. Ja esimerkiksi veropakolaisille annettiin oikeus palata ja he maksoivat ainoastaan 7,5 prosenttia veroa. Oletteko te samaa mieltä siitä, että kun Portugalin valtiovarainministeri kertoi Troikalle, kun me olimme siellä, anteeksi, kun parlamentti oli siellä, että 2010 huippukokouksessa Merkel Sarkozyn kanssa vedottiin siihen, että yksityissektorin pitäisi olla mukana ja silloin tavallaan käynnistettiin spekulointi euroa vastaan. Ehkä tälläkin oli rooli siinä, kun tilanne johti siihen, että Portugali joutui pyytämään apua. Yeah. Thank you, thank you for the question. Uh, on the Kiitos kysymyksestä. Verokysymysten yksityiskohdista, niin kuin jo totesin, niin me olemme aina olleet sillä kannalla, että veronkantoa pitää tehostaa ja olla oikeudenmukainen, mutta nämä päätökset ovat Portugalin hallituksen päätöksiä. Jos Troika voi antaa neuvoja, niin viime kädessä kansalliset hallitukset tekevät päätökset näistä. Aivan oikein, koska ne ovat poliittisessa vastuussa valitsijoille nämä ovat äh, kysymyksiä päätöksiä, joista Portugalin hallituksen täytyy vastata. No sitten Dovillesta. Tämä liittyy yksityisen sektorin osallistumiseen yleisemmin. Tämä on vaikuttanut totta kai kriisin eskaloitumiseen ja siihen, että euroalueella valtionvelkatilanne on eskaloitunut. Mutta tämä ei ole kuitenkaan ainoa syy. Se on osunut kovimmin niihin maihin, joilla oli rakenteellisia epätasapainoja. Portugali oli yksi tällainen, mutta Doviden sopimus oli eskalaation käynnistyskohta oikeastaan ja EKPn täytyy sitten tuoda oma kantansa näkyviin. Kiitoksia nyt Olle Schmidt. Kiitoksia sanoitte, että ei pidä syyttää palokuntaa tulipalosta. Silloin kun te olette ollut valtiovarainministerissä ja keskuspankissa, niin ettekö ole sitä mieltä, että eikö ehkä EKP ja keskuspankkireja pitäisi syyttää sitä, että eivät varoittaneet riittävän varhain kriisistä? Tässähän on kyse nimenomaan tilivelvollisuudesta ja siis tilivelvollisuudesta ja vastuun tunnosta täällä tässä keskustelussa. Kyllä me tiedämme, mitä EKP jälkikäteen on tehnyt, mutta eikö teillä ollut jotain vastuuta sentään siinäkin, miten kriisi tapahtui? IMF, se on asia, täällä on keskusteltu, että meidän pitäisi luoda oma eurooppalainen EMFmme. Onko se teidän mielestänne hyvää ajatus, vaarantaisiko se tai tekisikö se tyhjäksi ehkä IMFn asiantuntemusta. Ja sitten FTT, finanssitransaktiovero, meillä Ruotsissa sitä on käytetty, se on katastrofaalista. Minä en, teidän edeltäjänne sanoivat aina, että FTT on huono ratkaisu. Oletteko te nyt muuttaneet mieltänne EKPssä? Very good question. Oikein hyvä kysymys. Olkaa hyvä. Well, let me start with the FTT short. Jos aloittaisin tästä finanssitransaktioverosta. Tämä nyt ei ole mikään yleiskeskustelu, siitä voi palata siihen myöhemmin yksityiskohtaisemmin. Mutta kaikki verot, äh, myös FTT, ovat ihan ok. Me olemme jos sillä ei ole mitään äh, sellaisia äh, vaikutuksia, mitä ei ollut tarkoitus olla. Te tulitte Ruotsista, minä tulen Ranskasta, jossa on tämä FTT rajallisesti ja se toimii kohtuullisen hyvin, mutta se on hyvin rajallinen. Ei nyt väitä, että tämä oli se, se ainoa oikea malli. Vaihtoehtoja on hyvin paljon, että otetaan käyttöön tällainen FTT liippuen sen kattavuudesta ja muodosta. Ja sitten siihen pitä, olisiko eh, keskuspankin pitänyt varoittaa aikaisemmin? No kyllä tässä nyt on yhteisesti eh, epäonnistuttu eh, yhteisön puitteiston toimeenpanossa, täytäntöönpanossa. Minä olen ollut EKPassa silloin, joten puhun edeltäjistäni. Minusta on aika selvää, että EKP pääjohtaja ennen kriisiä 2005-2006 varoitti hyvin selkeästi euroryhmää siitä, että kustannusten ja palkkojen korkojen nousu oli liian korkea tietyissä jäsenvaltioissa ja että yleispalkkakustannusten nousu oli liian korkea euroalueella ja tämä johtaisi ongelmiin. EKP sanoi myös, puhui myös julkisesti silloin, kun puhuttiin vakaus- ja kasvusopimuksesta, ja sen tavallaan vesittämisestä isoissa maissa. En nyt sano, että EKP pakotti mitään, mutta oli kuitenkin ihan selkeitä puutteita näissä puutteistoissa ja e EKP otti niihin kantaa. la, la Minä voin. Hetkinen. Te puhu, unohditte IMF-osion vastauksestanne. Niin, Tämä on osa sitä keskustelua, jota käydään jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiothan ovat myös sekä eu että IMFn jäseniä, ja siksi niillä on oikeus IMFn tukeen, jos IMFn johtokunta ää, ähm, niin päättää. Sanoisin, että minä puoltaisin sitä, että kaikki tuotaisiin yhden katon alle, nimittäin yhteisön lainsäädännön, eli että vakausmekanismi tuotaisiin myös yhteisön lainsäädännön alle, niin että meillä olisi yhteinen valvontapuitteisto, eli MIP ja niin edespäin. Ja jossain vaiheessa tämän tulisi toteutua. Tarkoittaako tämä sitä, että IMF ei enää tarvittaisi? No rehellisesti sanottuna minulla ei ole tähän vastausta. Menneestä kokemuksesta voin sanoa, että IMFn mukanaolo on ollut hyödyllistä niin, että ollaan saatu vielä yksi valvova silmäpari, pari, jolla on kansainvälistä kokemusta kriisistä ja sopeuttamisesta. Eurooppalaisilla maillahan sellaista ei ollut. Ja IMF oli ainoa Troikan toimija, jolla oli kokemusta kriisin hallinnoinnista ja siitä, kuinka maat olivat olleet konkurssin partaalla, joten niiden korsi oli tärkeä tässä keossa. Haluaisin todeta, että te vastasitte oikein mukavasti. Me Niin, Euroopan keskuspankkihan on usein ollut indeksointia vastaan myös Luxemburgissa, mutta nyt annan vielä puheenvuoron teille. Kiitoksia Korea, että tulitte paikalle. Haluaisin ensinkin sanoa, että tämä kritiikki, tiukka kritiikki EKPtä vastaan ei välttämättä ole minusta nyt tässä ihan asianmukaista, koska te lähdette auttamaan tilannetta ja teitä nyt sitten kritisoidaan. Oikeastaan teitä kritisoidaan soitetaan siitä, että te lähditte siihen niin, että jäsenvaltiot eivät joutuneet kantamaan omaa vastuutaan parlamentaarisen puitteiston mukaisesti. Ja sen vuoksi te joudutte kuulemaan kritiikkiä, sen vuoksi, että teidän mandaattinne ei vastaa välttämättä perustamissopimuksia. Ne suositukset, joita olette tehneet, ovat Euroopan neuvoston ja ja, ja Euroopan äh, ammattiyhdistysliikkeen perusteella äh, rikkoneet perusoikeuksia. Nämä suositukset te olette oikeuttaneet, tai tämän kritiikin te olette oikeuttaneet sillä tavalla, että sanoitte, että jos me emme olisi tehneet tätä, niin tilanne olisi sosiaalisesti vielä, vielä huonompi. Mutta tässä nyt on kysymys perusoikeuksien rikkomisesta ja se ei ole mikään puolustus ja perusoikeudet ovat rikkomattomat. Eli pidättekö kiinni siitä, että teidän suosituksenne Troikan puitteissa ja se kanta, mikä teillä on ollut, on johtanut perusoikeuksien rikkomiseen sen oikeuden perusteella, mitä, mikä teitäkin Euroopan tasolla sitoo. Toinen kysymykseni liittyy kollegan Ngokin kysymykseen liittyen Kyproksen laikapankin pelastamiseen. ELA-ohjelman puitteissa te sanoitte, että te olette jatkossakin rahoittaneet tätä pankkia, vaikkakin te lähditte siitä, että tästä johtaa pääomit, uudelleen pääomittaminen, mutta se, te ette kuitenkaan saisi rahoittaa ei-vakavaraisia pankkeja, jos tämä johtaa uudelleen pääomittamiseen. Eli Laikapankin yhteydessä rikoitte mahdollisesti direktiivejä ja lakeja ja sitä kautta ihmiset joutuivat kärsimään jälleen kerran. Niin, teillä on vielä kaksi ja puoli minuuttia. Thank you, uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäisestä Kiitos johdanto puheenvuorostanne. EKPn rooli tässä kriisissä ei niinkään ole ollut olla osa troikaa, vaan valvoa rahapolitiikan välittymistä. Se ei ole tämän päivän aiheena, mutta näin yleisellä tasolla tarkoituksemme on rahapolitiikan avulla varmistaa hintavakaus ja tässähän me toimimme useallakin saralla ja jatkossakin näin toimimme. Tämä aivan vain äh, korjauksena, tar- täsmennyksenä. Ja toiseksi yleissopimus ihmisoikeuksista. EKP antaa neuvoa euroryhmälle ja EVMlle. Me emme tee päätöksiä. Tämä on tehty aivan selväksi myös tuomioistuimessa. Me emme ole osa päätöksentekoprosessia, vaan me olemme neuvoa antavassa roolissa. Päätökset tehdään kansallisten hallitusten toimesta ja muissa oikeudellisissa puitteissa, yhteisön puitteissa ja euroryhmässä. Mutta teidän suosituksenne, olivatko ne eurooppalaisen sosiaalilainsäädännön mukaisia? Perussopimushan velvoittaa teitä. Rikoitteko te näitä lakeja? You know, I'm not, I'm not, I'm not a lawyer. Minä en ole lakimies, joten älkää viekö minua niille vesille. Minä en ole lain asiantuntija, mutta totta kai EKP sitoo lainsäädäntö ja Troikan suositukset ovat sellaisia, että komissio ne julkaisee ja niistä löytyy sitten yksityiskohtaiset suositukset Troikalta, mutta totta kai EU-lainsäädäntö sitoo meitä. Emme me ole millään muotoa ulkopuolella tästä puitteistosta. Tästä voin puhuu aivan selvästi. Ja sitten hätärahoitus ELA, sitä annetaan kansallisesta keskuspankista ja kuuluu kansalliseen toimivaltuuteen. Mutta tärkeämpää tässä on se, että se riippuu myös pankin maksukyvyn arviointitilanteesta. Edelleenkin tehdään tällaisia arvioita. Jos katsotaan, että, että valvontaa toteutetaan, niin se tehdään kansallisella tasolla. Näin tapahtui myös Kyproksessa. Sitten äh, marraskuussa 2014 äh, tulee uusi järjestely pankkivalvonnan myötä, mutta kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat pankin arviointia ja EKPllä ei ole edelleenkään tällaista valvontakompetenssia. Marraskuuhun saakka näin tällaista ei ole. Ja kansallinen keskuspankki toimii totta kai omalla riskillään kun ajatellaan Kyproksen keskus, keskuspankkia ja sitä, mitä se kertoi meille, ja minkälaiset arviot keskuspankki Kyproksessa teki, ja hallitus on julkistanut nämä aivan avoimesti kuulemisissa. Laiki oli maksukykyinen sillä oletuksella, että ohjelmaa toteutettaisiin. Meillä ei ollut mitään oikeudellista mahdollisuutta haastaa tätä arviota, koska kyseessä on kansallisen valvontaviranomaisen arvio. Totta kai tilanne muuttuu sitten, kun EKP saa valvontaroolin. Sitten voidaan argumentoida, että järjestelmä on turvallisempi, mutta tämä riippuu myös EVMstä. Kiitän teitä kaikkia. Olen aivan varma siitä, että teidän äh, selostuksenne ovat myötävaikuttaneet meidän ajatteluumme, äh, ovat hälventäneet väärinkäsityksiä ja on oikein hyödyllistä nyt käyttää tätä uutta tietoa jatkotyössämme. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Ja seuraavaa. Kokous on 17. helmikuuta kello 15.